Eh, Hyvää iltapäivää. Meidän on nyt aloitettava eh, kokous, koska meillä on äärimmäisen tärkeä tapaaminen ja tärkeitä vieraita, emmekä luonnollisesti eh, saa heidän odottavan kauan. Kuten tiedätte, Tämän vuoden äh, maaliskuulta äh, Marokko on aloittanut perustuslakiuudistushankkeen ja se on äh, asettanut poliittisten puolueiden piirissä ja myöskin nuorten ja työn, työläisten ja muiden yhdistysten piirissä kuulemismenettelyn ja perustuslailliset muutokset ja niihin liittyvä hanke on siis tällä tavoin saanut vauhtia. Ja siitä on annettu tietoa myöskin eri toimielimille ja, ja kansainvälisille tahoille ylipäätään. Perustuslakihanke antaa entistä enemmän toimivaltuuksia pääministerille, joka raportoi parlamentille – kuitenkin valtiopäämies toimii sotilasvoimien, koman, sotilasvoimien päällikkönä tästä uudistuksesta huolimatta. Mutta monia uusiakin elementtejä tulee mukana. Esimerkiksi oikeuslaitoksen erottaminen muista toimivaltaa omaavista elimistä ja sen myötä myöskin järjestelmä lähentyy entisestään meidän toimielijämme ja tasa-arvokysymykset naisten ja miesten välillä saavat aivan uutta puhtia. Saimme kuulla, että tätä hanketta ollaan nyt tukemassa. Sitä pidetään uutena äh, askelena kohti parlamentaarista ja sosiaalista äh, kuningaskuntaa. Tämä on se muotoilu, jota nyt tästä uudesta vaiheesta käytetään. Tällä tavoin vallanjako on siis jaettu uudella tavalla ja demokratia on lisätty. Myöskin kansanäänestys ollaan järjestämässä aiheen tiimoilta tulevassa, tulevana heinäkuuna. Useimmat poliittiset puolueet tukevat tätä perustuslakiuudistushanketta. 22. käynnistetty liike on kuitenkin kriti- esittänyt kritiikkiä hankkeesta ja todennut, etteivät uudistukset ole riittäviä ja he vastustavat näin ollen hanketta. Tässä hieman taustaa tämän päivän aiheelle. Me olemme nyt saaneet vastaanottaa Marokon valtuuskunnan, ensinnäkin ministeri Lagerin, joka vastaa ministerinä suhteesta parlamenttiin. Ja meillä on myöskin kansalaisia yhteiskunnan edustajia ja tulemme kuulemaan heitä myöhemmin. Arvoisa ministeri, tämä hanke antaa uusia toimivaltuuksia parlamentille, muun muassa aloite oikeuden perustuslain uudistamisen suhteen, myöskin erilaisten tutkintavaliokuntien asettamisoikeus tulee parlamentin toimivaltuuksiin ja tässä hengessä haluaisinkin kysyä, äh, miten te näette tämän hankkeen ja erityisesti sen vaikutukset äh, yhteiskuntaan ja suhteisiin Euroopan unionin kanssa. Tulemme todella kiinnostuksella kuuntelemaan teidän alustuspuheenvuoroanne. Toivon, että puhutte noin 10 minuuttia. Luonnollisesti tämä äh, vie hieman enemmän aikaa, koska tulkkaus järjestetään konsekutiivitulkkauksen kautta. Mutta pidemmittä puhetta, puheenvuoro on nyt teillä. Olkaa hyvä. Shukran siitä, rais. Merci, monsieur le président. Kiitokset, puheenjohtaja. Également, monsieur Panzari, pour... Kiitokset myöskin herra Panzari tästä esitetystä kutsusta. Ja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 vierailla uudemman kerran valtiokuntana vierana. Itse asiassa osallistuin jo neljä vuotta sitten vastaavan tyyppisen tilaisuuteen. Silloin aiheena oli demokratisoitumisprosessi ylipäätään Välimeren eteläisten maiden alueella. Tuolloin myöskin Tunisia ja Algeria edustajat olivat paikalla ja myöskin Palestina edustaja. عن حديثنا عن après quatre ans, Tänään, nyt äh, siis neljä vuotta äh, tuon tilaisuuden jälkeen demokratisoitumisprojekti on edennyt. Nous avons réalisé à ce niveau-là olemme edistyneet huomattavasti eh, tuolla saralla. Également euh, sur les plans donc des questions de la femme, des droits de l'homme. tasa kysymykset eh, nimenomaan naisten ja miesten välillä ovat eh, niin ikään ottaneet askeleita eteenpäin. Maassamme on toteutettu sosiaalisia ja taloudellisia tärkeitä uudistuksia. Sharik strategi da'im lana. Te olitte strateginen kumppani tässä prosessissa. Te tuitte meitä. Ja nyt me olemme jäsenenä tulossa mukaan Euroopan neuvostoon ja tulemme sitä kautta ajamaan demokratian asiaa. Arabimaailmassa on tapahtunut muutoksia viime aikoina. Se, Tämänhetkiset tapahtumat arabimaailmassa ovat tuttuja Marokolle. Jo kymmenisen vuotta uudistuksia ja uudet tuulet ovat puhaltaneet ja uudistuksia on tapahtunut. Euh, Jos arabimaailmassa onkin päivittäisiä uudistuksia, tapahtumia ja mielenosoituksia Marokossa. Tämä on ollut totta jo kymmenisen vuotta. Depuis son indépendance, le Maroc... Marokon itsenäistymisen jälkeen Marokossa on jatkuvasti valinnut tietty konflikti. Euh, Jotkut halusivat rakentaa ensin hallinnon, armeijan ja valtion. Ja toiset taas puolestaan näkivät äh, hankkeen enemmänkin demokratian rakentamisen äh, kautta tapahtuvana hankkeena. Ja tämä johti melko suureen konfliktitilanteeseen. Äh, Seuraukset olivat valtaisat tapahtui pidätyksiä ja tapahtumia, jotka ovat yleisesti tunnettuja. Ja nämä vuodet olivat raskaita Marokolle. وقع تجاوز euh, Hiljattain tämä tilanne on kuitenkin edennyt, olemme päässeet eteenpäin ja osana vaikuttamassa on ollut oikeus asioista vastaava komitea ja myöskin uudelleen sovittelusta vastaava elin. في المغرب كل هذا الصراع الذي عشناه ورغم ذلك كان يحافظ على وجود المعارضة. Dans le monde arabe... Arabin eh, maailman konfliktit eh, ovat johtaneet eh, siihen, että oppositio on nostanut päätään. Marokossa taas moninaisuus on vallinnut jo pitkään. Ja näissä puitteissa kuningas piti puheensa yhdeksässä kolmatta. Tuossa puheessa avattiin ovea kansallisen vuoropuhelun suuntaan hyvin laajasti. Kaikki asianosaiset, kansalaisyhteiskunnan edustajat olivat mukana tässä vuoropuhelussa. Ja tuon vuoropuhelun pohjalta 19. 17.6. tapahtui uusi käänne. Uusia uudistuksia on laadittu runsaasti ja ne ovat seuraavan tyyppisiä. Ensinnäkin uusi perustuslaki valtiolle, jossa valtajako toteutetaan uudella tavalla. Se tarkoittaa myöskin eh, sitä, että valtio toimii jatkossa täysin uudelta pohjalta. Marokon eh, moninaisuus tunnustetaan virallisesti uudessa perustuslaissa. Arabi, Berberi, Hassanitti ja juutalaismaailma tunnustetaan tässä uudessa laissa. Ja myöskin Andalusia ja Välimeri otetaan lukuun. Berberi kieli tunnustetaan myöskin arabi, arabian lisäksi viralliseksi kieleksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansalaisille annetaan aivan uudet perusoikeudet. Tällä tavoin myöskin miesten ja naisten välistä tasa-arvoa vahvistetaan. kansallinen su, suvereniteetti tullaan vahvistamaan vapailla vaaleilla ja kansanäänestyksellä. Perustuslaki saa merkittävän roolin, jos ajattelemme erityisesti vallanjakoa ja toimielimiä, niiden toimintaa. perustuslaillinen demokraattinen kuningaskunta saa uuden ulottuvuuden ja vallanjako lähtee liikkeelle toiselta pohjalta. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kuninkaan toimivaltuuksia myöskin muutetaan. Sillä tavoin että hän saa myöskin uskonnolliset toimivaltuudet haltuunsa. Lainsäädäntö säilyy kuitenkin parlamentin toimivaltuuksien puitteissa yksinomaan. Hallitus vastaa toimistaan parlamentille, joka on kansan valitsema, ja hallituksen johtaja nimetään kuninkaan toimesta. Hallituksella on täydet toimeenpanovaltuudet. Hallituksen on johdettava yleistä poliittista elämää. Ja sen on myöskin valvottava kaikkia hallinnollisia toimielimiä. Tätä kautta saamme myöskin vahvan parlamentin edustajan laitoksen parlamentin, jolla on vahvistettu toimivaltuudet, joka ei harjoita pelkästään lainsäädännöstä valtaa, vaan se toimii myöskin julkisten poliittisten toimien valvojana ja hallitusten toimen valvojana. Opposition toiminta on mahdollista vahvistaa ja sitä tuetaan ja se voi jatkossa toimia entistä ponnekkaammin parlamentin piirissä. oikeuslaitoksesta tulee oikeuden, oikeuksien ja vapauksien valvoja. Ja tällä tavoin olemme saaneet perustuslailliset takuut myöskin oikeuslaitoksen toiminnasta. Niin ikään luotiin perustuslakituomioistuin, joka valvoo perustuslain soveltamista ja sen toteutumista käytännössä. Joten tässä perustuslakihankkeessa uutta on nimenomaan se, että osallistuva demokratia otetaan nyt kaiken lähtökohdaksi. Osallistuva demokratia on siis mahdollisuus kansalaisille. He voivat esittää vetomuksia ja jopa lakialoitteita. Uusi perustuslaki tunnustaa toisin sanoen kansalaisyhteiskunnan merkityksen ja roolin, myöskin ammattiliittojen ja yhdistysten merkityksen. myöskin demokratian, kansalaisten vapauksien, lehdistön vapauden merkitystä painotetaan uudessa perustuslaissa – uusia demokratian ilmentymismuotoja voidaan toteuttaa esimerkiksi kouluelämässä, lehdistössä, perheelämässä ja ylipäätään myöskin alueellinen demokratisoitumisprosessi saa lisää vauhtia. Me otamme käyttöön täysin uusia periaatteita myöskin hyvän hallinnoinnin saralla. Tämä kaikki, luo, tämä kaikki yhdessä luo perustan perustuslailliselle kuningaskunnalle. On aivan varma, että poliittiset uudistukset tukevat myöskin poliittisten toimijoiden ja puolueiden toimintaa. Myöskin mediaa, tiedotusvälineitä tuetaan tätä kautta. Ja summa summarum, kaikki nämä uudet lakihankkeet perustuslaissa, siis kyse on 26 organisesta laista ja 43 laista, Nämä kaikki äh, lakihankkeet äh, toisin sanoen äh, ovat perusta uudelle poliittiselle hankkeelle perustuslaille. Haluaisin vielä kerran esittää kiitokset teille tämän tilaisuuden järjestämisestä. Herra Lassan Seuturidi, poliitikko oikeus- ja kehityspuolueesta, herra Mohamed Aujal, joka on puolestaan riippumattomien pääsihteeri, herra Lis Esani, on taas kansallisen ihmisoikeuskomission puheenjohtaja. Me kaikki yhtenä valtuuskuntana olemme täällä vastaamassa kysymyksiin. Kiitokset ministerille äh, tästä kiintoisesta alustuspuheenvuorosta. Ja nyt lähdemme kysymyksiin. Herra Salafranca EPPstä äh, ensin. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos siitä, että olette täällä ulkoisen valiokunnassa tänään. Ensisijaisesti haluaisin sitä teille kysymyksen, joka on luonteeltaan yleinen. Minkä arvion te teette Euroopan unionin välimeren politiikasta? Onko saanut lisää vakautta demokratiaa alueella? Mikä vaikutelma teillä on tästä välimeren politiikasta, jota tällä hetkellä esittelee Euroopan unionin ulkoasian hallinto? mitä tulee tähän perustuslailliseen uudistukseen, josta tullaan äänestämään ensimmäinen heinäkuuta. Kuningas ei ole mikään pyhä henkilö, vaan ja tässä yhteydessä haluaisin kysyä, mikä on se mielipide, jota, jonka te arvioisitte liittyvän siihen, mitä on tapahtunut eh, naapurimaissa. Olette ollut miten vertaatte tätä näihin muihin naapurimaihin tätä tilannetta ja Palestiinaan? Mitä jos ajattelet, mitä on tapahtunut Tunisiassa, Libyassa ja Egyptissä ja muissa maissa, ja miten voitaisiin vaikuttaa Magrebin äh, integraatioon? El artículo 41... Ja 41 perustuslaissa takaa uskonnon vapauden. Tässä mielessä haluaisin kysyä myös Onko nyt niin, että artikla 41, onko se hengeltä ja sellainen, se varmistaa myös mahdollisuuden tunnon vapauteen, eli sen, että joku voi vaihtaa uskontoa. Ja vielä viimeinen kysymys, mitä ovat ne liikkeet, jotka teidän maassanne ovat tätä perustuslain uudistusta vastaan? Meitä tässä 21. helmikuuta nuorten liitteeseen demokratian tieliikkeeseen. Ja vielä viimeinen kysymys. Haluaisin kysyä ministeriltä, onko niin, että artikla 90, joka on vaalilaissa, mahdollistaako sen, että voidaan tehdä vaalikampanja, joka on sellainen, että se on vastoin myönteistä suhdet, suhtautumista tähän lakiuudistukseen? Kiitos, herra Salafranka. Meillä on äh, vielä äh, riittävästi aikaa kysymysten esittämiseen. Haluan vielä lisätä tähän äh, sen verran, että että kuten äsken kuulitte, kuulitte ministerin lisäksi valtuuskunnan muut jäsenet voivat vastata kysymyksiin, jotka ovat heidän vastuualueitaan koskevia. Sitten Rouva Neits, Magreb-valtuuskunnan puheenjohtaja ja liberaalien koordinaattori, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, ministeri, arvoisat äh, valtuuskunnan jäsenet. Äh, Marokon valtuuskunnan jäsenille haluaisin esittää tervetulotoivotukset Euroopan parlamenttiin ja äh, todeta saman tien olevani varsin tyytyväinen siitä, että kuninkaan puheen jälkeen ja erilaisten mielenilmausten jälkeen tilanne vaikutti varsin myönteisenkiseltä. Niin kuin tiedätte, minä ja mieheni, me tunnemme varsin hyvin Marokon ja arvon me kävimme siellä ensimmäistä kertaa yli 40 vuotta sitten. Maa on muuttunut yleisesti ottaen hyvään suuntaan. Nyt tämä perustuslakiehdotus ja hanke on luonteeltaan sellainen, että muut arabimaat voivat ainoastaan unelmoida vastaavasta hankkeesta. Olkaa nyt täysin rehellisiä. Tietenkään äh, hanke ei vastaa täysin esimerkiksi 20. Äh, helmikuun liikkeen toiveita, mutta koskaan ei voi kaikkia tyydyttää. Tietenkin huolenaiheita on edelleenkin olemassa ja haluaisinkin niihin puuttua ja sitten muutaman kysymyksen. No tärkein on vielä tulossa. Mehän tiedämme varsin hyvin, että nyt puhutaan vasta ehdotuksista. Otan esiin esimerkin. Perustuslakiuudistuksen mukaan parlamentin jäsenet eivät saisi vaalikauden aikana muuttaa puoluetta – Tämä on aika tärkeä kielto, kun ajattelee poliittisen kartan muutoksia viime aikoina. Ajatellaan vaikka viimeiset viisi vuotta taaksepäin. Uusia puolueita on syntynyt runsaasti ja ne ovat, ovat syntyneet varmastikin muiden virtausten vaikutuksesta, jos olitte tämän ilmaisun. Tietenkin kyse on asiasta, joka koskee muitakin maita, ei suinkaan pelkästään Marokkoa. Joten nyt onkin tarkasteltava läheltä, mitä tämä kielto tulee vaikut, millä tämä se tulee vaikuttamaan. Puhuitte myöskin demokratisoitumisprosessista ja tasa-arvokysymyksistä tuleekin olemaan äärimmäisen tärkeää, että eri, eri poliittiset puolueet tekisivät entistä suurempia ponnistuksia, jotta marokkolaiset sekä maaseudulta että kaupungeista rekisteröityisivät vaali, vaaleissa, koska alhainen vaaleihin osallistuminen viime aikoina on heikentänyt demokratian jatkuvuutta. Ja sitten vielä kolmas ja viimeinen huolenaiheeni ilmaisun ja lehdistönvapauden lisääminen on yksi osa hanketta. Valitettavasti edelleenkin törmätä ongelmiin, jotka syntyvät lehdistön, lehtimiesten ja kustantajien toiminnan yhteydessä. Ja nyt toivonkin, että tähän tulee muutos. Kiitos huomiostanne. Grazie, onorevole. Kiitos, Rovaneitse. Seuraavaksi edustaja Janitsa. Parlamenttisen valtuuskuntien puheenjohtaja. Ministeri. Kiitos. Herra ministeri ja koko valtuuskunta, jotka ovat tulleet tänne ja ovat tässä keskustelussa mukana. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että andalusialaisena ja espanjalaisena tunnen eh, Marokon läheiseksi en pelkästään maantieteellisesti, vaan myöskin kulttuurillisesti, historiallisesti ja minä katson, että tunnen sen melko hyvin. Ja ennen kaikkea se, mitä Marokossa tapahtuu, se tuntuu minusta hyvin tärkeältä ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että olen voinut nähdä, että on ollut tällainen prosessi, jonka kuningas on käynnistänyt, joka on ollut peruslain uudistamisprosessi, poliittinen uudis, poliittisen uudistuksen prosessi, ja joka johtaa perustuslaisen monarkian ja parlamentaarisen monarkian syntymiseen. Joten uskon, että maa on menossa hyvään suuntaan. Se voi luottaa meidän tukemme, sympatiaamme, silloin kun se on välttämätöntä, vaikkakin tietysti pohjimmiltaan marokkolaisten ja heidän instituutioissa asia on toteuttaa asiaa. Kysymys, jonka jo esitettiin ja aiemmin haluaisin sanoa, että tietysti ilmaisuvapaus on kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät mihin tahansa demokratian tai vapaus. Marokossa sanoisin viime vuosina, tämä on melko poleminen kysymys ja, ja on, on myöskin johtanut siihen, että on maanpakomineita henkilöitä, joka vaikuttaa myöskin siihen, miten tätä uudistusta on tehty. Myöskin tärkeä kysymys ja, ja joka Marokon osalta kenties on hyvin herkkä kysymys, on, on kysymys, joka liittyy Länsi-Saharaan, jota Marokko pitää omana alueenaan, mutta jota kansainvälinen yhteisö, yhdistyneet kansakunnat pitää alueena, jossa on tapahtunut tietynlaista kolonisaatiota, ja haluaisin äh, kuulla, miten äh, tämä demokraattinen uudistus voisiko se johtaa siihen, että tässä herkässä asiassa myöskin voisi tapahtua edistystä. Tässä olisivat minun kysymykseni pohjimmiltaan vielä kerran. Haluan kiittää teitä esityksestänne täällä tänään. Grazie, onorevole. Kiitos, Arvajanaitse. Ja seuraavaksi edustaja Preda. Merci beaucoup, monsieur président. Euh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri arvoisat äh, lähettiläät, äh, parlamentin jäsenet. Äh, haluan esittää aluksi kiitokset ministerin alustuspuheenvuorosta. Itsekin seurasin kuningas Muhammed kuuleinen puhetta, joka koski perustuslakiuudistushanketta. Monet meistä – Maroksekan valtuuskunnan piirissä työskentelevistä kollegoista. Me otimme myöskin kantaa tähän hankkeeseen. Sitä on odotettu jo pitkään myöskin Marokon ulkopuolella. Minulle tämä on keskeinen demokratisoittumisprosessi askel. Myöskin marokolaiset odottelivat sitä muutokset osoit- ajoittuvat hyvään aikaan. Mielestäni se on osoitus rauhanomaisen politiikan etenemisestä. Ja nyt jos vertaamme muutoksia alueella yleensä arabimaailmassa on Marokon uudistushanke rauhanomainen luonteeltaan. Perustuslaki laajenee, artikloiden määrä kasvaa 180 suhteessa tämänhetkiseen 108. Haluan antaa tukeni tälle hankkeelle. Ja sille, että, että monarkki ja kuningas äh, tällä tavoin äh, ainutlaatuisesti pyrkii lisäämään demokratiaa ja samalla tavoin äh, myöskin naapuruspolitiikkaa Välimeren alueella ja kumppanuutta pyritään tätä kautta vahvistamaan. Mielestäni tämä on aika ainutlaatuista, kun tarkastelen muita alueen perustuslakeja. Joten Eurooppa-ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä marokkolle. Sitten vielä perusoikeudet ja vapaudet. Tämä on tärkeä aihepiiri ja niiden lisääminen ja vahvistaminen on loistava merkki, loistava viesti. Ne otetaan nyt mukaan perustuslakiin ja se on äärimmäisen hyvä asia. Me tapasimme esimerkiksi ihmisoikeus ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseniä ja, ja he esittelivät uutuksia meille varsin myönteisessä hengessä. Myöskin tasa-arvo, naisten ja miesten välinen tasa-arvo on hyvä asia. Ja niin ikään askel eteenpäin. On olemassa kuitenkin tiettyjä ristiriitoja. Koko hallinnon profiili, jos näin voi sanoa, se on ikään kuin Ranskan viineen valtakunnan aikainen malliltaan valtiopäämiehineen. Jotkut ovat kriittisiä kommentteja tämän äh, mallin suunta ja jotkut haluaisivat jopa luopua kuninkaasta. Pääministerin roolia vahvistetaan ja niin ikään äh, haluan tervehtiä ilolla äh, korkean oikeuden merkityksen kasvua ja ylipäätään oikeuslaitoksen riippumattomuuden lisäämistä – Olen itse saanut keskustella asiasta vastaavan henkilön kanssa ja sitä kautta saanut vahvistuksen sille, että e, uudistukset ovat varsin mittavia ja tervetulleita. Sitten vielä aivan lopuksi esitän teille muutaman kysymyksen. Te puhuitte äh, siitä, että kuningas äh, on omissa kannanotoissaan peräänkuuluttanut vuoropuhelua, keskustelua. Millä tavoin äh, kuvittelette tällaisen vuoropuhelun toteutuvan tämän hankkeen pohjalta? Ennen minkälaista viitekehystä ei ollut, mutta nyt hankkeen myötä viitekehys on olemassa. Miten miten vuoropuhelu järjestyy. Sitten äänestysvilkkaus ja siihen liittyvät kysymykset. Joku esitti huolenaiheita sen suhteen, että ihmiset eivät äänestä kovinkaan innokkaasti. Äänestysvilkkaus on aika alhainen ja, ja voi käydä niin, että koko uudistushanke jää toteuttamatta alhaisen äänestysvilkkauden vuoksi. Ja vielä lopuksi kysymys liittyen mielenosoittajien tilanteeseen. Mielenosoitukset näyttävät jatkuvaa, eikä liikehdintä näytä merkkejä siitä, että se loppuisi. Miten nämä liikkeet voidaan ottaa mukaan yhteiseen hankkeeseen? Tässä kysymykseni, kiitokset. No, Kiitos herra Preda. Ja sitten edustaja Jägel. Vielen Dank, Frau Jägle. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvä ministeri, yksi kysymys, joka menee ihan eri suuntaan kuin jo kuullut. Mutta kun minulla tänään on tämä mahdollisuus, niin saan käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi. Pyydän anteeksi, että tulin tänne myöhässä. Eurooppalaisella tasolla keskustellaan Marokon kanssa solmittavasta kauppasopimuksesta ja tulevien päivien aikana tarkoituksena on laatia lausunto ja meidän pitää se joko hyväksyä tai hylätä. Olette tehneet tärkeitä päätöksiä maassanne ja ne ovat hyvin merkittäviä. Tarkoituksena on saada aikaiseksi todellisia muutoksia. Mitä tulee Länsi-Saharaan, tämä tuli jo mainittua. Se liittyy myöskin solmittavaan kauppasopimukseen. Mutta minun kysymykseni kuuluu, pitääkö paikkansa, että neuvottelut on saatettava päätöksen hyvin nopeasti, eli hyväksytään tai hylätään. Kyllä tällä hetkellä näyttää, että tämä hyväksytään, vai onko teidän mielestänne tarpeen, että kun poliittinen tilanne on muuttunut, niin Pitäisikö teidän mielestänne todeta, että ehkä vain neuvotteluja tulisi vielä jatkaa siten, että molemmat osapuolet tästä sopimuksesta hyötyvät. Eli että työntekijät, kansalaiset maassanne hyötyvät tästä vapaakauppasopimuksesta. Eli että maaseudulla asti rahavirrat ovat nähtävissä. Ja toivoisin, että voisitte vastata tähän kysymykseen. Kiitoksia. Haluaisin tässä vaiheessa antaa puheenvuoron myöskin meidän kolmelle äh, läsnä olevalle henkilölle, äh, jotka ovat äh, siis vierainamme täällä. He eivät suoraan edusta hallitusta. Meillä on myöskin opposition edustaja Herra Laudi. Ensimmäisenä hän on kehitys- ja oikeuspuolueen edustaja. Sen jälkeen herra Mohamed Aujar. Hän on pääsihteeri ja kansallisen riippumattomien puolueen pääsihteeri siis. Puheenvuoro nyt teillä, olkaa hyvä. No, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kysymysten esittäjille ja muillekin. Kiitos siitä, että saan edustaa omaa maatani ja, ja kiitos kaikista ystävällisistä sanoista. Me vastaamme näihin tervehdyksiin mieluusti. Monet marokkolaisethan tuntevat Euroopan eh, hyvin, joten voitaneen sanoa, että Marokko ja Euroopan välillä vallitsee katolinen avioliitto. No niin. Minulle on siis eh, suuri ilo eh, yrittää vastata moninaisiin esitettyihin kysymyksiin. Kun puhutaan perustuslaista, voi näyttää siltä, että asiat ovat ikään kuin itsestään selviä, mutta meille taas tilanne on täysin päinvastainen. Se on suoranainen vallankumous. Me olemme allekirjoittaneet erilaisia sopimuksia Euroopan unionin kanssa ja tänään esimerkiksi tullaan allekirjoittamaan demokratialausekkeita Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen kanssa. Kaikki eh, parlamentissa eh, mukana olevat puolueet ovat tukeneet tätä ja äänestäneet sen puolesta. Mutta kun taas kyse oli sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa, ainakaan minun puolueeni ei äänestänyt puolesta. Eli summa summarum Eurooppa edustaa meille strategista kumppania, vaikkakin eh, olemme uskonnoltamme islamilaisia. Me pystymme siitä huolimatta puhumaan samaa kieltä. Vaikutukset arabimaailman muutosten vaikutukset Marokolle olisivat olleet katastrofaaliset, jolle me olisi aikaisemmin jo käynnistäneet demokratisoitumishanketta. No, me saimme jo tukea Tunisia ja Egypti joutuvat muutoksen kouri, muutosten kourin ja tässä valossa meidän tilanteemme oli jo käynnistynyt. Meidän hankkeemme sai tukea Euroopalta ja me haluamme jatkossakin olla ikään kuin hyvä oppilas. Ei meidän perustuslakimme tietenkään ei Espanjan perustuslakia vastaa. Mutta me olemme ikään kuin Arabin maailma Espanja, jos asia voi näin ilmaista. Me etenemme, olemme nyt alkumetreillä, mutta joka tapauksessa olemme nyt jo eriyttämässä uskonnollisia kysymyksiä muista kysymyksistä. Joskin kuninkaan merkitys ja rooli tulee olemaan edelleenkin tässä yhtälössä merkittävä. Se, mitä taas tulee armeijan toimivaltuuksiin ja, ja vallanjakoon, on tulevaisuuden hanke. Suurin muutos liittyy siihen, että hallitus vastaa jatkossa toimista nimenomaan kansalaisille parlamentin kautta, eikä enää suoraan kuninkaalle, niin kuin aikaisemmin. Islamilaisen valtion edessä me vielä hieman epäilimme, epäröimme. Nimittäin jos me haluamme pelkästään uskontopainotteista äh, islamilaista valtiota, jota kuningas johtaa, äh, joudumme ehkä äh, väärälle tielle. Niinpä päädymme siihen, että ainoastaan kuningas vastaa uskonnollisista kysymyksistä ja poliittiset puolueet taas muista seikoista poliittisten puolueiden kilpailu olisi tätä kautta kasvanut entuudestaan ja näin ollen uskonnolliset kysymykset jätettiin kuninkaan harteille. Mehän nimenomaan haluamme nyt lähentyä Euroopan kanssa ja, ja siksikin tämä hanke on tärkeä. Nyt puhuttaessa demokratiasta siihen liittyy myöskin taloudellinen demokratia – ideologisella tasolla voidaan puhua pitkään hartaasti, mutta taloudellista kasvua on nyt lisättävä mahdollisimman nopeasti. Itse olen koulutukseltani talousasiantuntija ja, ja haluaisinkin omasta puolestani nähdä Marokon markkinoiden laajentuvan, koska markkinoita on löydettävissä hyvinkin läheltä. Meillä on olemassa tällä hetkellä esimerkiksi teollisuussektoria kattava sopimus, mutta tarvitsemme sopimuksia myöskin koulutusalalla. Itse tunnen Espanjaa, olen tuntenut sen 90-luvun alusta asti Ja tiedän, että Espanjan, äh, Portugalin mukaanottaminen Euroopan unioniin oli askel eteenpäin. Ja sitä kautta Espanja onkin ottanut valtavia edistysaskeleita ja toivomme samantyyppistä edistystä myöskin meille. Eh, Kiitokset. Seuraavaksi annan äh, puheenvuoron herra Ojadille. Niin kuin sanottu, hän on kansallisen äh, yhdistymispuolueen varapääsihteeri. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teillä. Ah, d'accord, oui. Voilà, voilà. C'est bon. Merci. Ah, because it's unanimous. Yeah. Merci, Monsieur le Président, de mes... Monsieur le Président. Kiitokset, arvoisa puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Haluan omasta puolestani esittää kiitokset siitä, että meillä on mahdollisuus osallistua tähän kokoukseen. Tulimme paikalle välittämään teille meidän poliittisen vakauksemme siitä, että Marokko elää tällä hetkellä historiallisia hetkiä. Muutos, muutokset ovat suuria. Me haluamme vauhdittaa Marokon ihmisoikeuskysymysten etenemistä, demokratian ja muutoksen ja muutoksen yhteiskunnan edistymistä. Huolimatta kaikista edistysaskeleista meillä on edelleenkin paljon vielä ongelmia nimenomaan 20. helmikuuta nuorten liikkeen piirissä. Kritiikkiä on esitetty paljon. Nuo nuoret eivät ymmärtäneet niitä vaikutuksia, joita vaali lain uudistuksella oli. Ja välttämättä ylipäätään nuoret eivät ymmärrä, miksi kannattaa harjoittaa politiikkaa ja äänestää. Uudistukset tuovat nyt mukana vastauksia. Ja tätä kautta meillä on mahdollisuus vakuuttaa nuoret siitä, että pitkällä tähtäimellä poliittiseen elämään osallistuminen luo mahdollisuuksia muuttaa maan tilannetta. Ja tätä kautta on mahdollista muun muassa nimetä pääministeri. Haluammekin siksi korostaa muutoksen merkitystä, jonka tämä perustuslaki tulee tuomaan mukanaan pääministerin rooli hallituksen johdossa tulee korostumaan ja se on tärkeä viesti myöskin nuorten suuntaan. Nyt kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen ja onkin pyrittävä siihen, että helmikuun nuoret liike osallistuisi jatkossa poliittiseen elämään. Tämä on tärkeä hetki ja haluankin äh, kiittää hänen kuninkaallista korkeuttaan äh, kuningas Mohammed kuudetta siitä, että hän osoitti sanansa näille nuorille. Mitä tulee taas äh, Länsi-Saharan tilanteeseen, voin todeta, että Marokko haluaa päästä eroon tästä hankalasta tilanteesta. Tässä on otettava kuitenkin huomioon myöskin algerialaisten suunnitelmat. Uusi perustuslaki antaa perustuslain puitteissa puitteissa mahdollisuudet sille, että tälle hankkeelle, autonomiahankkeelle annetaan myöskin lainsäädännöllinen ja oikeudellinen pohja. Toimia jatkotaan, jatketaan, mutta valitettavasti emme ole kuitenkaan panneet merkille algerialaisten piirissä samantyyppistä myönteishenkistä suhtautumista, jotta tätä tärkeää prosessia voitaisiin edistää. YKhan vie sitä eteenpäin. Arabikevät on meille tärkeä. Magreb-maiden kehityskulku on äärimmäisen merkittävä meille kaikille – ja toivonkin, että marokkolaisten toiveet saavat vastakaikua myöskin Algerian puolelta. Toivon, että koko Maghreb-maailma vähitellen puhaltaa yhteen hiileen ja autonomia, jota Marokko on ehdottanut, toteutuu. Olen myöskin ylpeä siitä, että ihmisoikeuksien edustajana perustuslaki ottaa kaikki kansainvälisten standardien mukaiset ihmis- ja kansalaisoikeuskysymykset nyt aivan uudella tavoin huomioon. Kiitokset herra Usar. Nyt sitten puheenvuoro vielä herra Ditselle joka johtaa ihmisoikeuskomissiota. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset arvoisat naiset ja herrat. Haluaisin äh, esittää neljä äh, huomiota. Ensinnäkin huomio liittyen perustuslakikeskusteluun ja kansanäänestyksen valmisteluun. Ministerineuvostossa äh, käynnistettiin ja, ja toteutettiin uusi laki uudistus, jonka puitteissa vaalikampanja voidaan käydä myöskin televisiossa. Samoin myöskin sekä julkiset että yksityiset mediat voivat välittää television kautta vaaliväittelyitä. Toinen seikka jonka haluaisin tuoda täällä esiin. Haluan valottaa eh, hieman eh, tuota 20. helmikuuta eh, liike, liikeasiaa ja siihen liittyy sitä kolme huomiota. Ensinnäkin sen, että tämä on osoitus moninaisuudesta. 100 prosenttia prosenttia äh, kannanotoista on joissakin yhteyksissä jopa todennut, että ei tässä mitään keskustelua tarvita. Näin tuskin kuitenkaan voidaan äh, asiaa nähdä. Meillä on äh, laaja kuulemismenettely sekä poliittisten puolueiden että muiden tahojen piirissä järjestetty perustuslakihankkeen yhteydessä. Ja olemme saaneet 185 muistiota käyttöömme. Meillä on 33 puolueita, puoluetta ja viisi työmarkkinajärjestöä. Tästä silmällä pitäen voidaan todeta, että osallistuminen on ollut varsin kattavaa ja laajaa. 20. Helmikuuta liike on siis osana mukana tätä moninaisuuden Marokkoa. Ja, ja siltä kannalta tarkastellen äh, helmikuun liike on osa meitä. Mutta me haluamme kuitenkin keskustelua nimenomaan siitä, mistä äh, miltä sektorilta uudistuksia nyt odotetaan? Minkä tyyppisiä uudistuksia halutaan? Perustuslakihanke antaa mahdollisuuden uudistaa perustuslakia melko kattavasti ja laajasti. Ja, ja kaksi kamaria voivat varsin laajasti demokratisoida omaa toimintaansa uuden perustuslain kautta. Sitten äh, vielä uskonnonvapauskysymys. Perustuslaki äh, antaa mahdollisuuden harjoittaa uskontoa vapaasti. Jos haluaa aja, äh, tarkastella ajatuksenvapautta ja ilmaisunvapauskysymystä vielä tarkemmin, on syytä lukea tarkkaan perustuslakiuudistushanke. Siellä nimittäin lukee, että uskonnon vapauskysymykset ja myöskin ihmisoikeuskysymykset on löydettävissä perustuslaista. Ja perustuslakituomioistuin ottaa kantaa, jos tällä saralla syntyy ongelmia. Luonnollisesti myöskin kansainvälinen oikeus on mukana tässä viimeisenä instanssina. Sitten vielä Marokon demokratisoitumisprosessista muutama kommentti. Mielestäni Arabi kevään liikehdinä yhteydessä Marokko kulki omaa tietään. Tällä hetkellä, kun tarkastelemme Marokon demokratisoitumisprosessia, sen etenemistä, missä rytmissä eteneminen tapahtuu, ja vertaamme sitä muihin liikkeisiin lähinaapurimaissa, joissa on tapahtunut jopa rauhanomaista edistymistä, niin mielestäni meidän tilanteemme on varsin valoisa. Grazie, signore. Kiitokset, herra Jatsami. Ja nyt sitten vielä puheenvuoro ministerille. Teillä on puheaikaa aina tuonne puoli viiteen asti. Va bene così. Shukran, Sid Rais. Merci, monsieur le président. Kiitokset, puheenjohtaja. puheenvuoroihin ei enää ole paljon lisättävää, koska kollegani he jo aika melko kattavasti vastasivat kysymyksiin. Pyrin kuitenkin vielä omalta osaltani esittämään muutamia vastauksia. Ensinnäkin Länsi-Sahara ja sopimukset. Me emme tunne mitään sopimusta, mikä <clears throat> koskisi Länsi-Saharan tilannetta. Sopimukset, jotka liittävät meidät Eurooppaan, liittyvät Marokko ja Euroopan välisiin seikkoihin. Länsi-Sahara ongelma on asia, josta YK turvallisuusneuvosto vastaa ja se käsittelee tätä kysymystä. Marokko liittyy täysipain, täysipainoisesti YK päätöslauselmaan. Se tukee sitä. Me toivomme, että arabimaissa puhaltavat demokratian tuulet pystyvät vaikuttamaan myönteisessä hengessä myöskin tähän kysymykseen. Samoin toivomme, että itse, itsemääräämis oikeudet ja autonomia etenee myönteisellä tavalla. Mitä maataloussopimuksiin tulee, kyseessä on sopimukset, jotka edustavat sekä Euroopan että Marokon etuja ja toivommekin, että tätä kautta voimme edistää kehitystä. Mitä taas puolestaan tulee lehdistövapauskysymykseen? On selvää, että asia on ollut viime aikoina laajalti esillä. Ja uusi perustuslaki tuo mukanaan uudistuksia ilmaisuvapauden ja lehdistönvapauden saralla. Ja myöskin tietoihin pääsy, siihen se, taataan nyt kaikille oikeutena ja, ja perusoikeutena. Kaikki poliittiset puolueet hallitus ja parlamentti, edustajan laitos pyrkivät siihen, että lehdistönvapaus voidaan tehokkaasti taata. Me toivomme, että perustuslakihanke, prosessi lisää maan poliittisen elämän uskottavuutta. Ja toivomme myöskin, että poliittiset puolueet työskentelevät entistä tehokkaammin jatkossa. Säännöt tulevat rohkaisemaan kansalaisia, Marokon kansalaisia osallistumaan vaaleihin. koska Marokon kansalaiset tulevat olemaan tietoisia siitä, että uuden vaalilain puitteissa heillä on mahdollisuus valita uusia poliittisia ohjelmia ja tukea niitä. He voivat valita itse, ketä he haluavat äänestää. vuosikymmenet eh, Marokossa eh, oltiin tilanteessa, jossa kansalaiset eivät päässeet osallistumaan poliittiseen elämään. Ja osallistumisvilkkaus vaaleissa oli alhainen pitkään. Me toivomme niin ikään uuden perustuslain rohkaisevan nuoria osallistumaan entistä innokkaammin vaaleihin. Marokon nuorison on nyt siirryttävä uuteen vaiheeseen. Mielenosoituksista on nyt siirryttävä mukaan demokratisoitumisprosessin toteuttamiseen. Vielä lopuksi haluaisin äh, todeta äh, sen, että äh, Eurooppa on jatkossakin strateginen kumppani meidän hankkeellemme, oli sitten kyse kehityskysymyksistä, demokratisoitumishankkeesta tai muista seikoista. Eurooppa on meille tärkeä kumppani me olemme jo harjoittaneet naapuruspolitiikkaa Euroopan unionin kanssa. Ja me olemme saaneet jo edistyneen edistyksellisen statuksen Ja tulemme nyt saamaan kumppanin statuksen puhuttaessa myöskin demokratisoitumiskysymyksistä, ja tämä koskee erityisesti Euroopan neuvoston päätöstä. Me toivommekin olevamme jatkossa malli muille eteläisen välimeren maille siitä, miten siirtyminen demokratiaan voi tapahtua myöskin rauhanomaisesti. me lupaamme, että me tyydy näihin perustuslakiuudistuksiin, vaan jatkamme työtämme esimerkiksi järjestämällä erilaisia työpajoja, joissa käsitellään uudistuksia ja me tulemme myöskin sopimaan jopa 20 uuden organisen lain julkaisemisesta. Arvoisat naiset ja herrat, haluan esittää kaikille kiitokset tarkkaavaisuudesta. Grazie, signor ministro, grazie. Kiitokset ministeri, kiitos kaikille valtuuskunnan jäsenille. Kiitos kaikista niistä kannanotoista, joita olette esittäneet täällä. Oli todella kiintoisaa saada näinkin moninainen esitys maastanne. Toivomme, että jatkossa tulevina kuukausina otatte harppauksia eteenpäin ja, ja pystytte toimimaan jollakin tavoin johtajan asemassa Välimeren eteläisen puoliskon tilanteen kehittyessä ja, ja toivon luonnollisesti, että demokratia laajenee uuden perustuslakihankkeen toteutumisen yhteydessä. Kiitokset vielä kerran kaikille. Ei,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 Nyt sitten ihan pieni tauko ennen kuin valiokuntakokous jatkuu taas viisi minuuttia. Bene, allora cari colleghi, abbiamo... Arvon kollegat, odottelimme nyt muutaman minuutin. Mutta koska esityslistaltakin löytyy asiaa, niin äh, käynnistämme nyt keskustelut tohtori Nikolas Westcottin kanssa. Niin kuin tiedätte, tiedätte hän äh, on Euroopan ulkosuudenhallinnon Afrikasta vastaava johtaja. Viime huhtikuussa kävimme jo keskustelua aiheesta. Nyt annamme puheenvuoron myöskin kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Herra Devalle. Hänen pitäisi tuossa tuokiossa saapua paikalle. Nyt aivan lyhyesti muutamin sanoin alustuspuheenvuoro äh, tälle keskustelulle. No niin, hyvä. Tervetuloa, Aira Deva. Kongon demokraattisen tasavallan äh, tilanne äh, on meillä nyt käsittelyn alainen aihe. Muutama kuukauden kuluttua järjestetään presidentinvaalit. Mahdollisesti myöskin Euroopan unionin vaalitarkkailu valtuuskunta lähtee paikalle, joskin kyse on varsin ristiriitaisesta kysymyksestä. Jo ihan taloudellisestikin asiaa tarkastellen on olemassa muitakin käytännön vaihtoehtoja, koska välttämättä rahoitusta ei löydy. Sudanin tilanne niin ikään on huolestuttava, humanitaarinen tilanne – Sudanin alueella on huolestuttava ja Etelä-Sudanin käänteet 9.7. tapahtuva itsenäistymisjulistus ja koko rajan aseistariisuntahanke. Nämä kaikki ovat nyt meitä kiinnostavia aiheita. Halusin vielä kysyä, haluaako herra Deva esittää joitakin kommentteja vai käytättekö puheenvuoron myöhemmin? Miten haluatte toimia? Olkaa hyvä. Puheenvuoron teillä, herra Deva. It's always very delightful to... Kiitoksia. Olen iloinen joka kerta, kun pääsen teidän kanssanne kokouksen vetämään. Toteasin sen verran, että heinäkuussa suuntui uusi valtio ja se kaipaa meiltä paljon tukea, jotta se saadaan rakennettua vakaalle pohjalle. Ja minulla oli ilo ja kunnia laatia aiheeseen liittyvä parlamentin teksti pari vuotta sitten. Me olemme hyväksyneet eräänlaisen tiekartan ja vuoden 2005 YK yleisneuvostossa perustettiin asiaa käsittelevä komitea silloin, kun kyse on konfliktin jälkeisestä jälleenrakentamisesta ja Sudan, erityisesti Etelä-Sudan, on klassinen esimerkki siitä, minkälaisia mahdollisuuksia unionille tarjoutuu, eli että miten tätä pehmeää lainsäädäntöä voidaan käyttää hyväksi autettaessa valtiota sen ensi metreillä kohti täysimääräistä valtiota. Tämä ei välttämättä ole vain ainoastaan Sudanille itselleen eräänlainen koetinkivi, vaan koko alueelle ja näin me voimme Euroopana näyttää, mihin me kykenemme, kun me autamme Sudania sitä itseään hyödyntämään sen voimavaroja. Tämä on meille hyvä mahdollisuus ja myöskin kumppaneille Etelä-Sudanissa oiva mahdollisuus. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos näistä kiintoisista huomioista. Ja nyt annan puheenvuoron tohtori Huiskotille. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla jälleen täällä aion olla sanainen, joten se, mistä olen kiinnostunut, ovat teidän kysymyksenne. Aion lyhyesti kattaa nykyisen tilanteen Sudanissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Aloitan Sudanilla. Kuten myötäpuheenjohtaja sanoi, Sudan on lähestymässä tilanteessa Etelä-Sudan itsenäistyy tammikuun kansanäänestyksen jälkeen. Tämä tulee tapahtumaan heinäkuussa ja korkea edustaja tulee edustamaan Euroopan unionia tässä seremoniassa symboloidakseen sitä, miten tärkeänä me pidämme tätä kehitystä ja miten olemme antaneet tukea kattavalle laajan rauhansopimukselle aivan alusta lähtien. Haluan, minun täytyy myöntää, että tilanne on hauraampi kuin äh, kukaan olisi toivonut. Äh, nyt itsenäisyyden lähestyessä viimeisten neljän viikon aikana on ollut vakavia konflikteja sekä Abiein että äskettäin myöskin eteläisessä Kudafanissa. Kysymys on vakavista riskeistä ja tämä tilanne saattaa e, huonontua eikä suinkaan parane. On jatkuvaa huonontumista, joka alkoi sillä, että pohjoisen viranomaiset estivät elintarvikkeiden ja tuotteiden, tuotteiden saavuttamasta Juvan Etelä-Sudanissa. Tätä sitten seurasi eh, väkivaltaisia eh, tapahtumia, joiden tuloksena Sudanin armeija eh, liikkui Avieihin ja poisti sieltä Etelä-Sudanin vapautusarmeijan joukkoja, jotka olivat alueella. Tässä myöskin pommitettiin sivullisia kohteita, otettiin pois pakolaisia. Nyt on noin 100 000 pakolaista, jotka ovat paineet Avien alueelta ja ainakin 60 000 on painut eteläisestä Kurdofänistä itse eteläiseen Kundufanin, Etelä-Kundufanin alueelta on käyty tiukkaa, tiukkoja taisteluita. Palaan tähän asiaan vielä. Ja on vakavia humanitaarinen tilanne Kadukin äh, alueella, joka on äh, Kurvan edellisen osan pääkaupunki, jossa mm, niin, on ollut siis vaikka intensiivistä diplomaattista toimintaa, johon on ryhtynyt äh, presidentti Beki ja YK on pääsihteerin erikoisedustaja. Samoin myöskin Yhdysvaltojen ja meidän erityisedustajamme ovat olleet mukana toimissa ja nämä toimet ovat johtaneet siihen, nyt on otettu kaksi askelta eteenpäin. On saatu aikaan sopimus, joka eilen allekirjoitettiin Addis Abebassa pohjoisen Kartumin hallituksen ja, ja Etelä-Sudanin hallituksen välillä tulitauosta ja siitä, että Avien alue eh, neutralisoidaan, jossa etiopalaiset ovat luvanneet voivansa tarjota rauhan joukkoja, jotka voisivat pitää Ajien alueella tilanteen rauhallisena, ja kumpikin osa puoli on ilmoittanut, että ovat valmiita vetämään joukot pois alueelta. Sopimus on allekirjoitettu, mutta se ei vielä ole pantu toimeen. Ja me annamme tukemme etiopialaisille ja neuvottelijoille sen varmistamiseksi, että tätä, tämä sopimus pannaan mahdollisimman pikaisesti voimaan, että tilanne saadaan, äh, äh, saadaan jännite pois tilanteesta, ihmiset voivat palata kotiinsa, mikä on tärkeää. Toinen asia, jälleen kerran kiitos Mankariosin ja Bekin toimien tulitauko julistettiin sunnuntaina Kurfanin eteläisessä osassa ja sekä Harunin kuvernööri että, ja et, SPLAn johtaja, joukkojen johtaja etelä Kurfanissa ovat sopineet tästä tulitauosta, mutta tilanne säilyy jännittyneenä. Taistelu on vähentynyt mutta nyt tarvitaan kuitenkin kunnollista allekirjoitettua sopimusta ja neuvottelut siitä ovat alkamassa tämän päivän aikana, jotta sanan vakautettua tilannetta. Kummassakin tapauksessa tilanne on hiukan parempi kuin muutama päivä sitten, mutta edelleenkin tämä on huolestuttavaa. On paljon pakolaisia, on paljon ihmisiä, jotka pakotetaan lähtemään kodeistaan – ja tämän ei pitäisi kuitenkaan saada meitä unohtamaan laajempaa kokonaisuutta ja sitä, että asiat kokonaisuudessaan ovat etenemässä itsenäisyyttä kohti 9. päivä heinäkuuta. Ulkoasian neuvosto eilen julkilausumassa, jonka varmasti olette nähneet, korosti sitä, että EU tarkastelee pitkällä tähtäyksellä tilannetta ja neuvosto sopi myös kattavasta mistä vasta, jossa pyritään lähtemään liikkeelle haasteista, ja toimenpiteistä, joita me EU suunnittelee eh, toteuttavansa vakauttaakseen tilannetta sekä etelässä että pohjoisessa eh, itsenäisyyden jälkeen. Tässä on se, minkälaista tukea siis voimme antaa kummallekin Sudanin osalle tulevaisuudessa. Etelän osalta Otemme käynnistämässä yhteisen ohjelman jäsenvaltioiden kanssa ja koordinoimista läheisesti muiden lahjoittajien kanssa, ne kaikkien norjalaisten, amerikkalaisten, maailmanpankin kanssa. Me varmistamme sen, että apumme toteutetaan tehokkaasti, emme siis tee päällekkäistä työtä, teemme työtä käsi kädessä, jaamme sen, millä sektorilla mikin lahjoittaja toimii. Kysymys on siis maasta, joka lähtee liikkeelle lähes tyhjästä, työtä on paljon, olemme pyrkineet ottamaan tällaisen laajan lähestymistavan ja katsoneet sen, minkälaista tukea tulemme antamaan. Me tulemme avaamaan, avaamaan edustuston heti, kun on tapahtunut kaikkien ehtojen täyttäminen. Ja Juban tulee tällainen delegaatio. Tähän kattavaan lähestymistapaan on otettu mukaan myöskin se tuki, jota annetaan Pohjois-Sudanille, koska meidän kannalta on ratkaisevan tärkeää, että on kaksi elinkelpoista valtiota. Kumpikin selviää vain, jos myös toinen kukoistaa. Ja me jatkamme sen tekemistä selväksi, kuten komissiaisen Pivalks eh, viime kuussa alueella käydessämme totesi, että olemme valmiita ryhtymään uuden eteen yhteistyön kartumin hallituksen kanssa lähtien, että avoimet kysymykset eh, ratkaistaan ja itsenäisyys saavutetaan tehokkaasti niin kuin on sovittu ja saavutetaan aika rauhallisella tilalla raja-alueilla, mutta että myös tapahtuu edistystä Darfurin alueella, joka on asia, joka edelleen kiinnostaa mitä erityisesti, koska väkivalta on jatkunut siellä tämän vuoden aikana. Viimeisten viiden kuukauden aikana on 70 000 ihmistä joutunut siirtymään alueelta. Me tietysti annamme humanitaarista tukea heille, mutta kuitenkin olemme tukeneet enemmän vielä neuvotteluja, joita on Dohassa käyty Katarin hallituksen johdolla. Ja nämä ovat johtaneet sopimuksen allekirjoittamisen viikko sitten toukokuun lopulla, joka antaa perustaa seuraaville askelille ja mukana ovat myöskin kapinallisliikkeet. Meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä neuvottelut jatkuvat ja että käytetään tätä allekirjoitettua asiakirjaa perustana niille. Sitten suurten järvien alue. Onneksi tilanne on siellä vähemmän hauras. Ennen kaikkea maan itäosassa, jossa monien vuosien ajan on ollut vakavia konflikteja. Rauha kestää. Ponnistelut eh, eri sotilaisten ryhmien uudelleen integroimiseksi, jotka toimivat alueella, eivät ole edenneet nopeasti, mutta ne eivät ole myöskään taantuneet tai menneet taaksepäin. Kysymys on hitaasta, kuitenkin nähtävästä edistyksestä, ja järjestely Kigalin ja Kinshasan välillä näyttäisi kestävän. On riittävää yhteistyötä hallitusten välillä. Meidän keskipitkän tähtäyksen tavoitteemme suhteessa Kongon demokratisen tasavaltaan on edistää valmistautumista vaaleihin 28. marraskuuta tänä vuonna. EU antaa 47 miljoonaa euroa tukea vaalikomissiolle ja harjoittaa yhteistyötä Monoskon ja muiden avunantajien kanssa – logistiikan aikaansaamiseksi, joka varmistaa sujuvat vaalin, sujuvan vaalien toimintamiseen. Tällä viikolla olemme tutkimus, käyn, meillä on tutkimusmissio, joka raportoi ensi viikolla siitä, miten toteutettavissa ja on, ja toivottavaa on, että on EU-vaalitarkkailu toimi tämän yhteydessä. Meillä on edustajia sekä riippumattomasta vaalikomissiosta ja oppositiopuolueilta, ja ne, nämä ovat todenneet, että EU tulisi lähettää vaalitarkkailija, toteuttaa vaalitarkkailutoimi tässä yhteydessä. Voimat ovat rajallisia ja ajatellen sitä, miten monia vaalia täytyy seurata. Niiden määrä on moninkertaistunut nimenomaan Pohjois-Afrikan toimien tapahtumien vuoksi, mutta minun kannaltani katsottuna minusta jäsenvaltiot ovat kaikki vakuuttuneita siitä, että jonkinlainen vaalitarkkailutoimi toimi katsotaan minkä laajuinen, mutta kuitenkin jonkinlainen vaaratarkkailutoimi on olennainen, jotta voidaan tukea Kongon väestöä siirtymässä kohti kestävämpään ja vastuullisempaan demokraattisen järjestelmään. Nämä ovat toiset yleiset demokraattiset vaalit, jotka tulevat ratkaisemaan tärkeät. Jos ne menevät yhtä hyvin tai paremmin kuin edelliset, voimme toivottavasti nähdä samantyyppistä edistystä kun olemme äskettäin voineet nähdä Nigeriassa, jossa toinen vaalikierros oli parempi kuin sitä edellinen ja auttoi demokratian vakauttamisessa. Jos vaalit sujuvat huonosti, on vaara siitä, että kaikki hajoaa. Joten tässä ovat suuret panokset kysymyksessä. Kävin Kongodemokraattisessa vallassa noin kaksi viikkoa sitten, keskustelin opposition edustajien kanssa. He ovat hiukan huolissaan vaalien valmistelusta. Puhuin myös vaalikomitean kanssa ja Olin vakuuttunut siitä, että he tekevät niin hyvää työtä kuin on mahdollista olosuhteet huomioon ottaen. Vaalilaki oli käsittelyn kohteena, kun kävin paikalla, ja mm, se on nyt hyväksytty parlamentissa sellaisessa muodossa, joka on huomattavasti parempi kuin olisi voinut olla. Ajattelen kaikkia tarkistuksia, joita hallitus esitti, jotka olisivat voineet heikentää tämä, nämä kuitenkin korjattiin parlamentissa, mikä on sinänsä rohkaiseva askel. Ohjelma on tiukka, tilanne ei ole täydellinen. Olen kuitenkin laajalta katsottuna optimistinen ja uskon, että vaalit vuonna Kongossa 28. marraskuuta ja on hyvät mahdollisuudet, että ne sujuvat hyvin, mutta on ratkaisevaa, että olemme mukana toiminnassa tämän varmistamiseksi. Laimin katsottuna Jatkamme laajaa apu- ja tukiohjelmaa maalle. Minä saatoin tarkastella tätä lyhyesti käydessäni paikan päällä, vaikkakin hallinta, hallinto jää haasteeksi. On monia tapoja, joilla voimme antaa kehitysapua. Se auttaa ihmisiä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Sillä on merkitystä ennen kaikkea tulevaisuutta ajatellen. Ajatellen niitä ongelmia, jotka liittyvät järjestykseen, turvallisuuteen, ajatellen sukupuoliseen väkivaltaan, on tarkoitus saada lisäponnistuksia, joilla pyritään saadaan parempaa hallintaa, jotta voidaan saada aikaan vahvistettua vastuullisuutta ja tehokkuutta hallinnon rakenteissa Kongossa. Ja tämä on se johtaa erityisesti, jossa toimia tulee erityistä lisäämään tulevaisuudessa. Kiitos puheenjohtaja, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Molte grazie. Eh. Suurkiitokset eh, tohtori Vaiskot. Ja nyt käynnistämme keskustelun eh, turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnan puheenjohtaja ensimmäisenä kysymässä. Olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitokset alustuspuheenvuorosta. Sudanin liittyen haluaisin kysyä erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Onko kyseessä ulottuvuus, joka on ylipäätään tullut esiin neuvostossa, kun on käyty keskustelua kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta? Kysehän on pohjoisen ja etelän välisestä vastakkaisasettelusta – ja turvallisuuskysymyksistä, erityisesti tietyillä eteläisen Sudanin alueella. Onko tällaista keskustelua käynnistelty, onko se realistista e, e, ja onko se ylipäätään e, toivottavaa? Onko teillä <clears throat> sen tyyppinen käsitys asiasta, että myöskin eteläsudanilaiset haluaisivat tämän tyyppistä kehitystä. Sitten toinen kysymys liittyen poliisivoimien läsnäolon vaalien yhteydessä paikan päällä. Mitä mieltä siitä olette? Kiitokset. Herra Ranjan, sitten partner, kolme minuuttia. Paljon kiitoksia. Kiitokset kollega Veskotille siitä, että olette päässeet tänne. Mitä tulee Sudaniin, niin me olemme kuulleet suunnitelmasta, että Zuban lentokentällä olisi meidän väkevä paikalla. Ja mitä olette mieltä, mitä Euroopan poliisin tulisi tehdä täällä lentokentällä, kuinka paljon väkeä tarvitaan paikalle ja kuinka pitkäksi aikaa? Eli tämän verran Sudaniin. Voisitteko kertoa hiukan suunnitelmista? Ja sitten tästä Kongo-kysymyksestä. Voisitteko vähän tarkemmin kertoa näistä kahdesta matkasta ja miten ne toimivat yhdessä, tai nämä edustustot? Eli millä tavalla me teemme kaikki keskenämme yhteistyötä? Ja sitten tietääkseni yksikömme suljetaan – ihan tuota pikaa, enkä tiedä miten, miltä tulevaisuus näyttää. Minun mielestäni tilanne ei ole kovinkaan tyydyttävä, erityisesti kun katsotaan tätä alueellista ulottuvuutta, joten miten aiotte tähän paneutua? Kiitoksia. Grazie, onorevole Brandt. Kiitokset. Seuraavana herra Watson, kolme minuuttia. Uh, thank you, Chair. Sir Watson. <laughs> thank you, Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti omalta osaltani pyydän anteeksi heti alkuun, etten ollut täällä, kun esititte oman alustuksenne. Mitä tulee erityisedustajaa Suurtenjärven alueella? Onko tarkoituksen todella luopua tästä toimesta? Ja jos näin on, niin mihin toimiin on tarkoituksena on ryhtyä, jotta voimme varmistaa sen, että tämä ei johda siihen, että Euroopan unioni ei jatkakaan toimiaan laisinkaan tällä alueella. Kiitoksia. Watson, uh, eh, honore. Kiitos eh, herra Watson. Eh, sitten herra Lösing. Kolme minuuttia edelleenkin. Dank, Herr Vorsitz. Rouva Lösing. Uh, für, uh, die ein... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä johdannosta. Kongon vaaleista olisin halunnut esittää kysymyksen. Haluaisin hiukan enemmän konkreettista tietoa ajatellen tukea, jota on suunniteltu vaaleja varten. Te puhuitte vaalin, vaalitarkkailutoimesta, on sanoit kuitenkin hiukan täsmällisemmin kuulla, millä tavoin komissio tai ulkoasiain hallinto aikoo tukea vaalien kulkua aineellisesti tai rahoituksellisesti, millä tavoin, käytetäänkö nyt niin, että olisi suunnitella yhteiskunnallisuuspolitiikan mukainen toimi vai mikä toimi, miten tämä on suunniteltu tämä tuki, siis millä tavoin, ja onko niin, että tuki annetaan kaikille puolueille samalla tavoin. Sudanista tätä UNMissia, jossa on noin 5000 miestä. Tiedättekö, onko jo UNMIS-joukkoihin annettu lupauksia kiintiöistä, e, kiintiöistä eri mailta, ja jos niin miltä mailta nämä lupaukset ovat tulleet, ja miten suuria ovat sitten nämä eri maiden e, joukkokiintiöt. Sitten lisäkysymys. Mitä konkreettisia tehtäviä UNMISilla tulee olemaan? Onko tarkoitus, että UNMIS-joukot antaisivat tukea Etelä-Sudanin armeijalle? Mihin UNMIS on tarkoitus sijoittaa? Tulevalle rajalleko vai jollekin muulle alueelleko tai kenties lukuisille alueille? Onko, onko suunniteltu Euroopan turvallisen puolustuspolitiikan mukaista missiota, että suunniteltu eteläsuuden, niin onko suunniteltu myöskin ulkoista rahoitusinstrumenttia, jos niin, miten suuruisena, mihin tarkoituksiin? Kiitos siitä, että on tilaisuus esittää näitä kysymyksiä. Grazie. Kiitos, Ovalöysin. Seuraavaksi herra Preda, kolme minuuttia. Kiitos, kiitokset herra Westcottille hänen läsnäolostaan ja alustuspuheenvuorostaan. Olen täysin samoilla linjoilla kanssanne siitä, että vaaliprosessin merkitys on suuri – siksikin, koska kyse on suuresta maasta ja sen ja va- demokratian vakauttaminen on äärimmäisen tärkeää ja se tulee tapahtumaan vain laadukkaiden vaalien kautta. Nyt sitten Sudani liittyen muutama kommentti. Kaikki lienevät tyytyväisiä siitä, että tammikuun kansanäänestys sujui hyvissä merkeissä, mutta olemme kuitenkin jonkun verran pettyneitä – siihen, että konfliktit jatkuvat edelleenkin, vaikka 9.7. kuitenkin itsenäisyys tulee toteutumaan. Neuvoston tiedotteessa todetaan, että näiden kahden elinkelpoisen vakaan vauraan äh, maan yhteiseloa odotellaan. seitsemättä alkaen kuitenkin äh, herää kysymys, minkälainen Etelä-Sudanista tulee muodostumaan heinäkuun alun jälkeen, koska jatkuvasti kuitenkin alueella on konflikteja. Sitten toinen kysymys liittyen Sudaniin. Millä tavoin te tulkitsette Amashirin vierailua Kiinaan? Kuitenkin kyseessä on melko merkittävä valtiopäämies. Ja, ja miten näette tämän visitin? Gentini per tre minuti. Edustaja Sargentini, kolme minuuttia. You're very kind, but I don't need it. I have one question. Kiitoksia. Minulla on vain yksi kysymys, joten ihan lyhyesti. Mitä tulee mineraalien kauppaan Kongon demokraattisesta tasavallasta? Tarkoituksena on kauppaa selkiyttää silloin, kun kyse on DRC ja sen naapurimaista peräisin olevista mineraaleista. Voisitteko kertoa tästä suunnitteilla olevasta laista? Mikä on eteläisen Kongon tilanne silloin, kun näiden mineraalien kaupasta saatavien varojen avulla rahoitetaan kapinallisten toimintaa, joten onko ei ole jotenkin tarkoituksena puuttua tähän tilanteeseen? Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Zeller. Kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös herra Westcosille raportista. Minulla oli valitarkkailijana mahdollisuus Euroopan parlamentista käydä Sudanissa tammikuun alussa ja saatoin nähdä odotukset ja innostuksen, joka valitsee ihmisten piirissä kansanäänestyksen yhteydessä. Saman aikaan kuitenkin keskusteluissa Etelä-Sonin vallanpitäjien kanssa sain enemmänkin kuulla, sain todeta, että minussa syntyi enemmänkin pelkoa siitä, että tie tulevaisuuteen tulisi olemaan vaikea. Sudan, kuten naapurimaat eh, Somalia ja Chad, jo nyt ovat tällaisia niin sanottuja epäonnistuneita valtioita, ja on olemassa vaara siitä, että uusi valtio Etelä-Sudan jo alusta lähtien on eh, epäonnistunut valtio. Etelä-Sudanin johtajat ovat kaikki entisiä taistelujoukkojen johtajia, jotka kuuluvat eri heimoihin, jotka kilpailevat keskenään. Kansalaisteiskunnan harvat edustajat jäävät tietoisesti sotilaallisten johtajien poissulkemaksi valtion perustamisesta ja infrastruktuuria pitävät yllä YK ja kansainväliset avustusjärjestöt. Mitä konkreettisia toimia Euroopan unioni, ennen kaikkea ulkosuudenhallinto, harkitsee, miten se tulee tekemään, jotta edelleen tuetaan Etelä-Sudanin valtioksi muodostumista. Mikä tähän saakka on ollut yhteys tässä yhteydessä Pohjois-Sudaniin? Sudanin arvokkaampi tuotanto kuuluu pitkälti tällä hetkellä pääasiassa kiinalaisille, jotka ovat tärkein kauppakumppani. Mikä on Kiinan suhde Etelä-Sudanin valtioksi muodostumisen, onko EUlla yhteyksiä Kiinaan tässä asiassa? Grazie onorevole Zeller. La parola all'onorevole De Kiitokset eh, sitten edustajalle Kaiser, joka eh, johti Sudanin vaalitarkkailu <clears throat> valtuuskuntaa tammikuussa. Kiitokset eh, puheenjohtaja. On totta, että oli uudemman kerran äh, Sudanissa kymmenisen päivää sitten. Haluan tervehtiä äh, ilolla äh, tehtyä, hiljattain tehtyä sopimusta Ben aluetta koskien, joskin tilanne on edelleenkin varsin heikolla ja epävarmalla tolalla. Ehkä tämän myötä on kuitenkin mahdollisuus saada äh, <clears throat> väkivaltaisuudet loppumaan. Tässä on kyse hallinnollisesta äh, järjestelystä ja demokratiaprosessista Ebein alueella. Oli sitten kyse raja-alueesta tai eteläisestä alueesta. Toivon, että äh, tämän sopimuksen kautta tilannetta pystytään parantamaan myöskin muilla alueilla – Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska Etelä-Sudan on pikapuolin julistautumassa itsenäiseksi. Tilanne on ollut jumiutunut ja se on jumiuttanut myöskin muita seikkoja, esimerkiksi valuuttakysymystä, öljymyyntiä, kansalaisuuskysymyksiä ja niin edelleen. Meidän on nyt edellytettävä toimenpiteitä toimenpiteitä, jotta tilanne saataisiin järjestyksen sekä eteläisellä että pohjoisella puolella. Pidetäänkö tätä sopimusta nyt hyvän tahdon elenä molemmilla puolin? Ja ja aiotaanko jatkossa pitää kiinni tästä kahden valtion järjestelmästä ja tukea sitä? Onko päätös lopullinen ja voidaanko tämän sopimuksen kautta saada järjestykseen myöskin muut avoinna olevat kysymykset ja ongelmat? Mielestäni kyse on äärimmäisen tärkeästä poliittisesta päätöksestä. Niin kuin sanottu, Dabin alueella pitäisi järjestää kansanäänestys ja, ja muutakin kansan kuulemisia on määrä järjestää. Se on kysymys, joka on vielä auki. Aiotaanko nämä tila, tilaisuudet ja kuulemiset järjestää vai, vai jäädytetäänkö ne vai mitä asialle aiotaan tehdä? Yli vuosi sitten sitten vuoden 2010 vaalien jälkeen. Olen, olen nähnyt, että maan tekemään suoranaisia ihmeitä poliittisella sektorilla ja, ja muutoinkin. Mitä tällaista ei osattu edes olettaa. Etelä-sudanilaiset odottavat oman valtion saamista – innolla, mutta totta on kuitenkin toisaalta myöskin se, että ei ole olemassa mitään infrastruktuuria, ei ole esimerkiksi sairaaloita, ylipäätään mitään poliittista järjestelmää. Ja koska ongelmia on paljon, voi olla, ettei tilanne etene. En kuitenkaan missään nimessä toivoisi, että näin kävisi. Kiitokset, Rovali Keiser. Ja sitten vielä viimeisenä kysyjänä varapuheenjohtaja Deva, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, before I ask... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ennen kuin pyydän Nikolakselta paria vastausta, niin haluaisin alkuun onnitella Sir Watsonia tästä kunnianosoituksesta. osoituksesta. Ennen yhteenvetoa, herra puheenjohtaja, saanen esittää pari kysymystä Niklakselle Kongon vaaleista. AKT-yhteiskokous järjestettiin jokin kuukausi sitten Kongossa ja kokouksen jälkeen me kävimme Kongon alueella ja siellä keskustelimme presidentinsä suun kanssa ja hän oli erittäin huolestunut tästä pakolaistilanteesta. Ja jos äänestys tai vaalit eivät sujukaan kitkattomasti, en tiedä, onko teillä enemmän tietoa siitä, että miltä tilanne näyttää. Minä tiedän, että kivun alueelta pakolaisia on siirtynyt pois, mutta onko pakolaisilla äänestysoikeus ja kuka valvoo tilannetta? Toimitaanko samalla tavalla kuin Bangladesissa aikanaan ja Pakistanissa siellä on esimerkiksi kuvia näistä kyseisistä henkilöistä, joten haluaisin kuulla, miten näitä vaaleja käytännössä valmiste, valmistellaan. Sitten toiseen kysymykseeni. Kun kävin paikan päällä, vaikka siellä teitä ei olekaan, niin heillä on melko kattava jokin verkosto, mutta meillä ei näytä olevan siitä kovinkaan paljon tietoa siitä. Se olisi yksi mahdollisuus auttaa heitä, eli että he voisivat käyttää tätä verkostoa tehokkaasti hyväksi eräänlaisena kuljetusverkostona tai liikenneverkostona. Joten kysyisinkin teiltä, onko tätä asiaa tarkasteltu sen kummemmin? Niin, miten nyt tässä toimitaan? Haluatteko, että minä esitän nyt yhteenvedon vai haluaako vieraamme vastata näihin kysymyksiin? Eli ensin vastaukset näihin kysymyksiin. Hyvä niin. Uh, Kiitos. Nyt on johonkin kysymyksiin. Aloitan Sudanilla. Esitin kysymyksiä turvallisuudesta, tuesta, jota annamme turvallisuuden alueella vastuunjaossa avulle Etelä-Sudanissa turvallisuuden alue on se, jossa Yhdysvallat on johtava tekijä. Siitä huolimatta ovat valmiita tietysti hyväksymään muidenkin lahjoittajien osallistumista, ja EUlla on tiettyä asiantuntemusta tietyillä alueilla, ja olemme halukkaita asettamaan sen etelä hallituksen käyttöön siellä, missä soveliasta. Olemme keskustelleet erinäisistä turva- y- toimista kolmella alueella. Tunnelma neuvostossa ja eilen ja kattavassa lähestymisessä tavassa on se, että pyritään ottamaan nämä asteittain käytön. Ensinnäkin, että annetaan erityistä lisäturvallisuutta lentoasemalle. Juvan lentokenttä on aika yksinkertainen paikka, sillä tulemaan vaikeuksia selviytyä valtioiden päämiesten vyörystä 9. seinäkuuta ja se joutuisi myöskin vastaamaan omasta lennon valvonnasta 9. heinäkuuta eteenpäin, joten haasteita on aika paljon. Ajatellen sitä, miten tärkeää lentoliikenne tulee olemaan, koska kysymys on sisämaavaltiosta, eikä muita eh, ja muut liikennemuodot ovat aika rajallisesti käytettävissä lentoasema on tärkeä, jos halutaan säännöllisiä kaupallisia liikenneyhteyksiä. Lentoasemat, lentoyhtiöt eivät lennä kentälle, jossa eh, ei ole olemassa palveluita. Tämä on siis alue, jolla meillä on paljon asiantuntemusta, Eurocontrol, joka on niin kokenut. Ja siksi me olemme halukkaita kantamaan tätä tällaisena UTPn anteeksi, YTVPn siviilitoimena. Oli myöskin antamassa tukea myöskin And thirdly, if it fits into... turvallisuutena, joka sisältyy jokin alueella myöskin annamme tukea rajojen turvallisuuden valvonnalle, koska monille alueille, jotka ovat etelä- ja pohjois rajalla, on se, että täytyy saada aikaan tällainen niin sanottu pehmeä raja. Ei, ei, siis raja, jonka ihmiset voivat kulkea rauhassa vapaasti, joko ylittää rauhassa ja vapaasti, mutta rauha, joka kuitenkin on olemassa, miksi verojen keräämisen kannalta ja muista syistä. Ja tietysti Aviein alueilla on hyvin tärkeää, että autamme kumpaakin osapuolta ymmärtämään, miten voidaan saada tällainen pehmeä raja toimimaan. Ja tämä on alue, asia, josta meillä on kokemusta. Ja myöskin tällä alueella voitaisiin toteuttaa tällainen siviili YTPP-toimi. Tämä on asia, josta pitää keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Ei ole olemassa vielä vakaita suunnitelmia, joiden kustannus oli arvioitu, olisi arvioitu, jos olisi käyty keskustelua etelän tai pohjoisen viranomaisten kanssa. Ja täytyy katsoa näitä asioita, mutta nämä ovat mahdollisuuksia, asioita, jotka voidaan sisällyttää tukipakettiin, joka annetaan etelälle. Herra Preda esitti kommentin, että olemme luomassa, pyrkimässä tukemaan kahta elinkelpoista, vakaata, kukoistavaa valtiota. Meillä on ollut siis yksi ei-elinkelpoinen valtio, Sudan, siinä muodossa kuin se on ollut olemassa Viimeisen 20 vuoden vähintäänkin 5 vuoden ajan ei ole, ole ollut elinkelpoinen toimiva valtio. Ja ihmiset ovat siis sopineet nyt, että he pyrkivät kokeilemaan kahden valtion ratkaisua. Ei ole mitään takuuta siitä, että tämä tulee onnistumaan. Mihin me itse kuitenkin uskomme, mikä olemme tehneet selväksi kummallakin osapuolelle, on, että kummankin, kumminkin valtio menestyy vain, jos kumpikin on elinkelpoinen, vakaa ja kukoistava. Jos yksi niistä onnistuu, molemmat epäonnistuvat. Ja kuten kummankin etujen mukaista on varmistaa, että on elinkelpoinen naapuri etelä- tai pohjoispuolella. Tässä on kattava vain olennainen piirre. Pyritään antamaan tukea, jota kumpikin osapuoli tarvitsee, jotta voidaan saada lopputuloksena elinkelpoinen valtio. Sudan ei, etelä ei vielä ole epäonnistunut valtio, se ei vielä ole edes valtio, joten se voi olla, voi olla epäonnistunut. Mutta mitä me etelässä näemme, etuja ja riskejä, ensinnäkin se, että SPLA on ollut sitä, mikä on pitänyt etelän koossa, sillä on organisaatio kautta maan, sillä on rakenne, tällä vapautusarmeijalla, siis, mutta hallituksella sitä ei ole. Tämä on etu, mutta se on atu vain silloin, jos se voidaan muuttaa elinkelpoiseksi sivilivaltioksi sen sijaan, että tulisi valtio, jossa on eri osapuolia. Mutta tämä on kuitenkin peruste, josta lähdetään liikkeelle. Prosessi tulee olemaan pitkä. Tällä hetkellä on laaja osa Etelä-Sudanin budjetista varattuna SPLAan tukemiseen ja lahjoittajat ovat paljon tukea muulle hallinnon toiminnalle, koulutus, terveydenhuolto ja niin edelleen. Tämä täytyisi siis muuttua aikaa myöten, mutta mitä, miten, pikemmin tämä nopeussanan, muutossanan aikaan, sitä pikemmin valtio voi käyttää resurssinsa instituutioiden rakentamiseen ja sosiaalisten rakenteiden luomiseen tämä on se, mitä on tarkoitus saavuttaa kattavalla lähestymistavalla. Tällä on siis myöskin kysymys abieista. Sopimus, joka allekirjoitettiin eilen abieista, osin palauttaa tilanteen, joka oli ennen äskettäistä Pohjois-Sudanin sotilasjoukkojen tekemää miehitystä. Tämä ei tietenkään automaattisesti saata lähemmäksi rajakysymysten ratkaisemista, jotka jäävät jäljelle avien alueella. Toisaalta tämä vaikeuttaa tilannetta. Oletus oli ollut, että voitaisiin saada aikaan kansanäänestys, mutta jos puolet avien asukkaista on ajettu pois, eivätkä enää asualueella, on vaikea pitää kansanäänestystä. Meidän pitää siis löytää jokin tapa palauttaa tilanne ennalleen. Joukot, jotka toimivat alueella, selkeyttämisen vuoksi voitaisiin sanoa, että on kolmen eri tason kansainvälisiä joukkoja, turvallisuusjoukkoja, jotka ovat osallisena Sudanin toimissa. Junamed, jolla on oma roolinsa, jonka valtuutus pitää pohtia uudestaan, pitää katsoa mikä on se rooli sekin, kun itsenäisyys on saavutettu. Tästä on tiettyjä näkemyksiä turvallisuustekijän päätöksen asiassa. Sitten on uusi pelkästään etiolopialaisista joukoista koottuva joukko, joka on YK-komennon alaisena ja joka tulee olemaan rauhanturvajana Abien alueella. Ratkaiseva tekijä on sekä, että pohjoisen että etelän viranomaiset ovat sopineet siitä, että sallitaan Etiopian joukkoja alueelle. Tämä on pelkästään etiopialaisen yksin hoitama asia, mutta niin kuin sanottu, YK on antanut tälle tietyn valtuutuksen, joka kattaa tarpeet ja varmistaa sen, että joukot toimivat puolueettomasti. Kolmanneksi sitten on turvallisuustuki eri muodoissa, joka antaa tukea etelä hallitukselle siinä, että se tekee turvallisuussektorin uudistuksen ja pyrkii samaan aikaan pysyvän armeijan, jota valvotaan siviilihallinnon taholta, joka korvaisi vapautusarmeijan SPLAan. Lopuksi Sudanista vielä Kiinan roolista – Kiina uskoakseni tulee olemaan läsnä itsenäisyyden juhlimisessa. Se ei ole investoinut yhtä paljon eteläiseen Sudaniin kuin pohjoiseen. Ne ovat tietysti kiinnostunut osapuoli. Ja me toivomme, voimme jatkaa keskustelua heidän kanssaan Sudanin tilanteesta. Sudanin, Sudanin vapaus on heidän kannaltaan yhtä tärkeää kuin meidänkin. He ovat ilmoittaneet, he ovat kutsuneet presidentti Bashirin vierailulle EUlla on selkeä kanta. Jokainen valtio, jossa Presti Bashir käy, jos kysymys on Rooman sopimuksen kuuluvasta valtiosta, me kehotamme valtiota pidättämään presidentti Bashirin niin, että hänet voidaan toimittaa Haagiin, kuten kansainvälinen rikostuomioistuin on päättänyt. Tämä on EUn kanta ja tulemme olemaan johdonmukaisia asiassa. Mitä sitten tulee kongodemokraattiseen tasavaltaan? Siellä EUlla jo on käynnissä kaksi YTPP-operaatiota, Jupol ja USEC, jotka kumpikin jatkuvat. Ne ovat olleet aika menestyksekkäitä. Olemme alkaneet katsoa sitä, olisiko synergiaa näiden kahden operaation välillä. Ja olemme puhuneet kummankin johdolle siitä, miten voisi harjoittaa yhteistyötä, mutta vielä emme pysty tekemään tällaista sulauttamisehdotusta, mutta se on yksi vaihtoehto, jota pohdimme. Uskoakseni työtä on pidetty suuressa arvossa. Tämä on pitkän tähtäyksen työtä, he tekevät. Me tunnustamme sen, kysymys ei ole mistään menestyksestä yli yön. Meidän täytyisi kuitenkin jatkaa, ja suositukseni on, että me jatkamme kumpaakin operaatiota tulevaisuuteen. Kysymyksiä esitettiin myös erityisedustajan roolista suurten alueella. Voin ilokseni selkeyttää hiukan tätä, koska tämä on ollut hiukan epäselvää. Roland Rondegier oli erittäin pätevä erityisedustaja ja hän täytti tehtävän tämän vuoden tammikuun saakka. Ja sitten hänet nimitettiin Etelä-Afrikan edustuston päälliköksi. Siitä lähtien on ollut tilapäinen yritysostajan äh, poissaolo. Tämä liittyy minun saapumiseeni, joten me aiomme siis katsoa, mitä vaihtoehtoja on asian eteenpäin mennessä. Pitäisikö mitään uusi erityisedustaja vai pitäisikö olla niin, että ei ole minkälaista edustajaa tai lisätyötä, vai pitäisikö löytää jonkin yhdistelmä näistä kahdesta, jossa työ tapahtuu ulkosuhdehallinnon puitteissa ja että käytetään jotakin lisäresursseja, jotta voidaan jatkaa tehtyä työtä. Tässä vaihtoehtojen selvittämisessä olemme tietoisia siitä, että tilanne on muuttunut sekä Kongossa että Euroopan unionissa. Kongon demokraattisessa tasavallassa tilanne on vähemmän epävakaa kuin silloin, kun erityisedustaja ensimmäisen kerran nimitettiin kymmenen vuotta sitten, jolloin oli käynnissä täysi sisällissota maan itäosassa. Tämä on kunnianosoitus sille työlle, jota erityisedustaja ja muut ovat tehneet, jotka ovat olleet toiminnassa alueella. On saavutettu äh, ratkaisu Kigalin ja Kinshasan välillä, ja tilanne on huomattavasti vähemmän äh, epävakainen, kenties hiukan hauras, joten edistystä on saatu paljon. EUn sisällä meillä on nyt ulkosuhdehallinto, jota ei ollut aiemmin. Aiemmin kun me tarvittiin jotakin, oli Euroopan unionin panos. Erityisedustajan nimittäminen oli ainoa tapa, jolla saatettiin resursseja ottaa käyttöön tietyllä tavalla. Näin ei enää ole. Korkean edustajan ulkosuhdehallinnon myötä meillä on keinot toimia. Kuitenkin me tunnustamme arviossamme, että on paljon jatkuvaa työtä, joka kulki yli maiden rajojen ja joka oli alueellista toimintaa. Olen tekemässä joukkoa ehdotuksia jäsenvaltioille siitä, miten me yhdistämme erityisedustajan tekemän työn työhön, jota ulkosuhdehallinto mukaan luettuna paikan päällä olevat edustustot tekevät tällä hetkellä ja se vaatii lisäresursseja, joita siirretään erityisedustajan toimistosta. Ja sen sijaan, että olisi täysin uusi erityisedustajuus tällaisena YTPP-toimena, aiomme nimittää koordinaattorin ulkosuhdehallinnon sisältä, joka varmistaa sen, että riittävästi fokusoidaan tämän alueellisiin näkökantoihin niin, että meillä on yksi joukkue, joka toimii kaikkien näiden asioiden parissa ja koordinoi työtä, jota eri edustusot alueella tekevät sen sijaan, että tällä hetkellä on kaksi joukkuetta, yksi, joka toimii entisen äh, erityisedustajan toimien mukaisesti. Niin pidämme siis yllä sitä, että keskitymme asiaan ja varmistamme sen, että käsittelemme, olemme tekemisissä sotilasten, joukkojen kanssa laitoman mineraalikaupan kanssa, sukupuolisen väkivallan kanssa oli myöskin tekemisissä, joka on asia, joka on ajankohtainen edelleenkin itäisessä Kongossa. Nämä ovat siis asioita, joihin täytyy vielä tarttua. Sitten mineraalit ja konflikti, jotka liittyvät niihin, olemme tietoisia Frank Todin toimesta. Ja tämä on nähty myöskin tärkeänä, että jos meillä on Kimberleyn prosessi, joka koskee timantteja, joka on ollut melkoinen menestys täytyy kuitenkin koputtaa puuta. Tätä on kuitenkin vaikea kopioida koskemaan muita ö, mineraaleja. Olemme tietoisia siitä, että jotta tämä olisi täysin tehokasta, tarvitaan mekanismi, joka viime kädessä saattaisi olla kontraproduktiivinen. Meidän pitää katsoa, mitä tapahtuu Yhdysvaltojen lainsäädännössä, mutta on selvää, että jotkin asiat, jotka ovat nousseet esille keskustelussa tästä Yhdysvaltain lainsäädännöstä, ovat ostaneet sen, että kun rajat ovat niin hauraita kuin ovat, jos ei ole todella selkeästi, tiukasti valvottuja markkinoita, niin kuin timanttien osalta on, on vaikea saada aikaan tehokasta tointa, paitsi jos että siitä tulee niin kallis, että se muuttuu todellakin kontraproduktiiviseksi. Asiaa siis pohditaan, mutta emme ole nähneet todella toimivaa tapaa tämän toteuttamiseksi. Totta kai me haluamme lopettaa laittoman kaupan, joka rahoit- jolla rahoitetaan aseistautuneita joukkoja. Pitkän tähtäyksen ratkaisu on saada aikaan uusi, te, uudestaan oikeusvaltio ja tehokas valtiollinen hallinto Kongon demokraattisessa tasavallassa, sen täytyy olla pitkän tähtäyksen ratkaisu. Ja jos me pääsemme siihen suhteellisen nopeasti, lopu, suhteellisen lop, nopeasti se on ihanteellinen ratkaisu. Sitten lopuksi vaaliprosessista olemme antamassa jonkin verran tukea vaalien turvallisuuden. Kaksi miljoonaa euroa tullaan antamaan turvallisuuden varmistamiseksi. Me toivomme, että turvaamalla rauhanomaisen yhteistyöhakuisen ympäristövalien yhteydessä voidaan välttää pakolaisvirtoja ja välttää olosuhteita, joista aiemmin oltiin huolissaan, puheenjohtaja Deva oli näistä huolissaan puheenvuorossaan. Kinshasa itsessään on tietysti huolestuttava paikka, mutta jos voin varmistaa sen, että vaalit ovat suhteellisen rahanomaiset ja että pystymme tukemaan vaalikomiteaa näiden vaalien toiminnassa. Olen maltillisen optimistinen sen suhteen, että voimme välttää pahan tilanteen. Jokiliikenne on looginen tapa liikkua. I will, uh, I will talk to my development colleague. Tulen puhumaan kehitysasioista vastaavien kollegojen kanssa, että me jo tarkastelemme hanketta. something we are... Niin. Tällä hetkellä katsomme hanketta, jonka suuruus olisi noin 40 miljoonaa euroa, jossa pyritään äh, kehittämään jokiliikennettä, mutta tämä ei ole vielä lopullinen. Thank you. Eh, l'onorevole Tannock aveva... Herra Tannock pyysi äh, puheenvuoroa äh, sen jälkeen, kun annoin jo puheenvuoron herra Voskotille. Voitteko puhua lyhyesti? Ihan lyhyesti. Mitä tulee veritimanteihin, on mielenkiintoista, että brittilehdistössä oli luettavissa, että Zimbabwen suhteen on sovellettu poikkeussääntöä ja niitä voitu markkinoilla. En tiedä, oletteko tietoisia tästä poikkeuksellisesta tilanteesta. Ja sitten kysyisin vielä, että uskotteko, että Sudan voisi jollakin tavalla tarjota Äh, Gaddafille äh, turvapaikaa. Ja sitten mitä tulee 7. heinäkuuta tilanteeseen ja mahdolliseen itsenäisyyteen. Minulle on sanottu, että äh, Somalian vastaavanlaisia pyrkimyksiä, eli jos he tunnustaisivat Somalian itsenäisyyden, niin voiko tällä olla jonkinlaisia kerrannasvaikutuksia, ja mitä se tarkoittaa EUn ja sen jäsenvaltioiden näkökulmasta katsottuna? Kiitos herra Tanoka. Haluatteko vielä vastata tähän ystävällisesti? Olkaa hyvä. Uh, all three points. Ihan lyhyesti näihin kaikkiin kysymyksiin. Tästä Kimberley-prosessista keskustelin ihan hiljattain, kun kävin alueella ja huolestuttavia viestejä oli kuultavissa. Ja Kinshasa järjestettiin juuri silloin tällainen, tai paraikaan järjestetään kokous, enkä halua ennakoida sen antia tähän aiheeseen liittyen. Enkä minä halua tässä nyt lähteä spekuloimaan, minne Gaddafi lähtee piiloutumaan. Mutta mitä tutuja Somalimaan tunnustamiseen, olen kuullut, että Etelä-Sudani aikoo tunnustaa sen, mutta katsotaan nyt, mitä 9. heinäkuuta tapahtuu, mutta tuskinpa tämä nyt Etelä-Sudanin hallituksen kannalta on niitä tärkeimpiä asioita, muitakin päivän polttavia asioita on hoidettavana. Me joka tapauksessa teemme Somalimaan hallinnon kanssa yhteistyötä. Meillä on paikalla, paikan päällä lukuisia projekteja käynnissä ja komission jäsenkin on mielenkiinnostunut tästä tilanteesta. Mutta tätä asiaa nyt ei tarkastella tässä ihan lähitulevaisuudessa, mutta jos Afrikan unioni muuttaa omaa kantaansa ihan lähitulevaisuudessa, niin sehän tietenkin vaikuttaa meidänkin pohdintoihimme, mutta sellaista ei ole vielä nähtävissä. Kiitoksia. Presidentti. Kiitokset. Minä alustin tämän keskustelun ja nyt herra Deva vetää langat yhteen. Olkaa hyvä. So I shall be brief. Ihan lyhyesti, täällä on äänestyskin kohta alkamassa. Niin, Niklas kertoi meille yksityiskohtaisesti hyvinkin tärkeistä kahdesta maasta, EUn näkökulmasta katsottuna. Ne ovat molemmat erittäin rikkaita, niillä on öljyä, kaasua, mineraaleja, joita tarvitaan maiden taloudellisen kehittymisen kannalta. Joten Kongon demokraattisen tasavallan, Sudanin, edellä sudanin ja Kongon Brasilin kanssa on tehtävä läheistä yhteistyötä, koska siitä on hyötyä sekä EUlle että näille maille. Ja näin, niin kuin äsken totesin, näin EU voi osoittaa, että me olemme kykeneviä ryhtymään toimi, tuumasta toimeen. Koko EU on ollut aina halukas tukemaan valtiota niiden ensimetreiltä lähtien ja tukemaan niitä niiden kehityksen tiellä. Nyt meille tarjoutuu mahdollisuus osoittaa muulle maailmalle, mihin EU kykenee. Mielenkiintoisia aiheita tuli esitettyä, mutta jäänpähän pohtimaan sitä, että onko Basir valmis keskustelemaan baronitar Astonin kanssa. Jos tämä epäonnistuu, niin silloin tässä tulee ongelmia. Meidän täytyy varmistaa, ettei tästä päässä syntymään minkälaista tilanteen mm, eskaloitumista. Joten siinä onkin melkoinen pähkinä purtavaksi sinulle, Nikolas. Niin, grazie, grazie. Hyvä, kiitokset ja kiitokset kaikille, tohtori Veskotille ja kaikille muillekin. Muutaman minuutin kuluttua äh, alkaa äänestyskierros. Äänestämme esityslistan kohdista. Bene, cari colleghi. Arvon kollegat, voimme käynnistää äänestyskierroksen ja pyydänkin kaikkia nyt ottamaan äänestyskortit esiin. Ennen kuin käynnistämme kuitenkaan äänestyksiä, haluaisin esittää kaikkien nimissä toi onnen toivotukset Rova Hautalalla. Hänet on juuri nimitetty maansa ministeriksi. Me kaikki olemme varsin otettuja tästä nimityksestä, joten hän onkin nyt viimeistä kertaa mukana ja vielä äänestämässä meidän valiokunnassamme. Joten uskoakseni kaikkien nimissä voin esittää kiitokset todella johdonmukaisesta ja hienosta yhteistyöstä. Tehän olette ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja, joten vilpittömät kiitokset yhteistyöstä. Possiamo allora dare nyt voimme siis käynnistää äänestykset ja ensimmäisenä meillä on käsiteltävänä edustaja Tokesin lausunto kohti parempaa Euroopan katastrofiapua, pelastuspalveluja ja humanitaarisen avun rooli. Edustaja Branter on pyytänyt puheenvuoroa ennen äänestystä. Olkaa hyvä. Um, yes, thank you for giving me the floor. I just... Kiitoksia. Halusin kohta kohdalta äänestystä se, tarkistuksen seitsemän. Tämä ensimmäinen osa pyytää poistaa tämän vakautusvälineen ja sitten toinen liittyy näihin missioihin, mutta ehkäpä olisi parempi äänestää tästä kohta kohdalta. Mutta teknisesti tämä oli ongelma, koska tämä on yksi kappale. Mutta mitä tulee tähän ensimmäiseen osioon, niin Tämä sanahan ei löydy suoraan vakautusvälineistä, joten me emme voi tätä tällä tavalla tehdä, mutta uskoakseni kohta kohdata äänestyksen kautta voimme hoitaa tämän ongelman pois päiväjärjestyksestä. Jokainen voi äänestää sitten näistä eri kohdista toivomallaan tavalla. Kiitoksia. Asia selvä esittelijäkin äh, tukee tätä, enkä itsekään tätä millään tavoin vastusta, joten näin voimme toimia. Tarkistus seitsemän kohdalla. Nyt voimme siis käynnistää äänestyksen ja ensimmäisenä tarkistus kaksi puolesta. Ei vastaa, tyhjä, hylätty. Kolmonen puolesta vastaan, tyhjä, hylätty neljä puolesta. Te haluatte tarkistaa kolmosen, selvä. Joten äänestys alkaa. Tarkistus kolme menossa. Äänestys päättyy. 30 Rova ja Nako ja minä vielä tulemme mukaan tähän, eli hylätty. Sitten nelonen puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Viisi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kutonen on vedetty pois. Ja nyt sitten kolmessa osassa, tarkistus seitsemän, ei vaan siis kahdessa osassa, kun puheenjohtaja korjaa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan. No niin, kahdeksan. Sitten puoltoaine tästä vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää Tämä on epäselvä, näyttäisi hylätyltä, mutta Tarkistamme tämän tarkistus 14, jokunen äänestys. Äänestys. No niin, nyt Roja Nakula onkin jo kortti mukana. Äänestys päättyy. 32 vastaan, 23 puolesta hylätty ja 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneäänestys vielä koko lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä ja hyväksytty tehty, 52 plus omani 53 puolesta ja kaksi vasta, Ei tyhjää ääniä. Hyvä. Onnittelut edustaja Tokeselle. Sitten unionin vuotuisen talousarvion sovellettavat varainhoitosäännökset. Ja suoraan äänestykseen 14 on vedetty pois ja tarkistus 15 ensimmäisenä puolesta vastaan tyhjä hylätty.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 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 31 hyväksyttiin, joten seuraavana 32 ja puoltoäänet siitä, vastaäänet tyhjät hylättyjä 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34. Suullinen esittelen tarkistuspuoltoaine tästä vastaan tyhjä hyväksytty. 7. No niin, nyt eteenpäin nämä eivät välin. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty 37 puolesta. Ahaa, te haluatte tarkistaa 36, selvä, 36 sitten. No niin, joku katsoi tänne hieman hämmentyneenä. Joskus on, hyvä tarkistaa. 36 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 seitsemän puolesta ja minäkin äänestän vastaan, joten 27-20 kautta on hylätty. Ahaa, hetkinen, pitää selvittää asiaa. Ora <clears throat> mi confermano che il voto del Presidente vale. Kyllä, puheenjohtaja äänikin otetaan lukuun, eli hylätty. Olitte kyllä aivan oikeassa, kun peräsitte tarkistusta 37 sitten puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 ja 39 identtiset tarkistukset ja puoltoaineet vastaan tyhjä hyväksytty. Selvä, tarkistetaan edelliset 38 ja 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31, 32 äh, äh, per 24 hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää epäselvä tapaus, eli 12 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. No tämä on kyllä todella selvä. 47 puolesta 7 vastaan, eli kädet olivat kyllä nyt piilossa. Sitten 13 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Ykkönen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Täältä nyt puuttuu monen ääni. Kortit on kylläkin koneessa, mutta äänet puuttuvat vielä. Äänestys on alkanut jo. No selvä. No niin, otetaan uusiksi. Äänestys alkaa. No niin, äänestämme nyt uudemman kerran loppuäänestyksellä. No nyt ollaan hyvässä jamassa. Ainoastaan pari ei äänestänyt, vaikka kortit olivatkin laitteessa. Äänestys päättyy. 50 puolesta, yksi vasta ja viisi tyhjää. Laaja enemmistö tuki mietintöä. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten meillä on vielä Onorevole Lösing, prego. Edustaja Lösing. Ja vor der folgenden Abstimmung. Ennen seuraavaa äänestystä haluaisin kyllä kritisoida tätä todellakin epädemokraattista ja sääntöjen vastaista toimintaa. Tästä syystä me tulemme äänestämään kaikkia kohtia vastaan. Voisin esittää vaikka kuinka monta esimerkkiä epädemokraattisesta toiminnasta, mutta jätettäköön se sikseen, te tiedätte mistä minä puhun. Vaadin, että kritiikkini kirjataan pöytäkirjaan. Kiitoksia. Onorevole Casini, prego. Herra Casini. Si, grazie. Minäkin eh, puheenjohtaja vielä, ettei mitään epäselvyyttä eh, jäisi. Kyse on AFKon päätöslauselmasta, jossa kyse on parlamentin välisistä suhteista. Ja AFKolla on omat toimivaltuutensa tämän asian suhteen. Olisi ollut parempi, jos nämä asiat, tämä asia olisi käsitelty yksissä tuumin. Ja ajattelinkin ehdottaa tätä Puolan parlamentille en tiedä, onko tämä hyvä äh, ehdotus, mutta joka tapauksessa toivoisin, että valiokuntien puheenjohtajakokous kuitenkin käsittelisi tätä epäselvää asiaa. Ei, eh, onorevole Brock, poi. Herra Brock, ja sitten vain Norden. Minä haluaisin sanoa, että periaatteessa Rakasini on oikein, koska parlamentin suhteet pitäisi kestellä Afkossa, mutta me otamme tällä yhteyttä vain, otamme kantaa vain yhteistyöhön ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella, ja se on asia, jossa tämä valiokunta vastaa. Tässä syystä tämä valiokunta voi ottaa tähän asiaan kantaa päätösohjelmassa. Se oli mitenkään ristiriitainen kysymys, ja uskoakseni, että tämäkin aihe on tähän asti ollut tämän valiokunnan käsittelemä. Sitten herra Van Orden. Um, thank you very much, Chairman. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen yllättynyt siitä, että tämä asia on tullut näin nopeasti meidän käsiteltäväksi. Toivottavasti muidenkin tapausten kohdalla voidaan toimia yhtä rivakasti, mikäli toiveita esitetään. Onko tässä mahdollisuutta ylipäätään esittää tarkistuksia? Täältähän löytyy ihan vääriä väittämiä Täällä viitataan parlamentin valvonta mahdollisuuteen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Mutta parlamenttihan pitää kuulla ja tiedottaa uusista käänteistä ja parlamentti voi esittää kysymyksiä. Sen enempää parlamentti ei voi tehdä näillä politiikan aloilla. Ei sillä ole mitään tarkistusmahdollisuutta. Ongelmana on se, että Tarkoituksena on edetä ripeästi, mutta en usko, että tämä perustuu millään muotoa sopimuksen sanamuotoon. Kiitoksia. Um, oh. I Puheenjohtaja, pidän arvossa sitä, että prosessia on oli hiukan epätavallinen, mutta tosiasia on se, että on neuvotteluja käynnissä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja on tärkeää, että me valiokuntana ja täysistuna vastaamme kosakin äskeisempään toimintaan ja parlamentti valmistaudumme niin, että katsomme, miten Puola pyrkii täyttämään perustamisemuksen velvoitteet, jotta pyritään vahvistamaan parlamentin välistä yhteistyötä. Haluaisin sanoa Jeffrey Van Ordenille, että parlamentilla on laajat budjettioikeudet – yhteisen ulko- ja ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan äh, alueella toimissa. Ja olisi typerää jättää ne huomiotta. Tästä kysymyksestä käytiin keskustelua tänä aamuna. Ja vaikutelma, joka syntyi, oli se, että luonnos oli sellainen, että sen takana oli laaja yksimielisyys tässä valiokunnassa. Tietysti ne, jotka eivät ole yhtä mieltä, voivat olla sitä vastaan. Bene, le vostre... Hyvä. Kannanottonne ovat kaikki järkeviä ja hyväksyttäviä. Nyt jos puhumme normaalikäytännöstä, mutta meillä oli aika tiukka aikataulu. Kyse oli Puolan puheenjohtajuuteen liittyvistä toimista ja äänestys järjestetään äh, Strasbourgin äh, heinäkuun istunnossa. Siitä syy nopeaa aikataulu, nopealle aikataululle. Tarkistusten äh, jättöpäiväkin oli aika tiukka Aika ei ollut paljon, mutta joka tapauksessa, jos jotain ongelmia syntyy, ne pyritään ratkaisemaan. Normaali käytäntö on siis erilainen, nyt oli kiire ja, ja näin ollen päädyimme tällaiseen menettelytapaan. Luonnollisesti normaalitapauksessa on aikaa erilaisten pohdintojen ja, ja ajatusten kehittelyyn ja tarkistusten jättöaikakin on pidempi. Mutta niin kuin sanottu, tarkoituksena oli antaa ikään kuin ohje nuoren nyt puolelle puheenjohtajamana. Ainut ratkaisu on se, että eri kohdat äänestetään yhdessä. Ainoastaan noin suullinen tarkistus otettaisiin erikseen. No niin, jos teille sopii, niin kaikki tarkistukset nyt äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys vielä. Äänestys alkaa. Koneäänestyksenä siis. Vieläkin näyttää siltä, että kortit on asetettu laitteeseen, mutta ääni puuttuu. Äänestys päättyy. 45 ääntä omani kerran, kolme vasta-ääntä. Ja 45 siis puolesta ja kolme vastaan, kolme tyhjää. Päätöslauselma hyväksyttiin. Kiitos kaikille. Ja tapaamiseen seuraavalla kerralla. Hyvää